aloitamme kokouksen. esityslistan luonnos, hyväksymmekö sen nyt, jos ei ole vastalauseita, hyväksymme sen. Kokouspöytäkirjat 10-11. ja 3-4. toukokuuta. Hyväksymme nämä kokouspöytäkirjat, mikäli vastalauseita ei esitetä. näin teemme, joten mennään eteenpäin. Seuraavana äänestämme Euroopan avaruusstrategiasta. Meillä on esitteli, valmistelija Gesine Meissner paikalla. Ja ennen kuin aloitamme äänestyksen, katsotaanpa onko, ovatko jäsenet paikalla. Voisitteko siis ottaa äänestyskorttinne? että näin, onko meitä riittävästi paikalla. Äänestys alkaa. Niin. Aha, Wim van de Kamp. Joku vaihtaa paikkaa. Äänestys päättyy. Olemme päätösvaltaisia ja voimme aloittaa äänestyksen. Oletteko valmiina? Aloitetaanpa sitten reippaasti. Kohta yksi puolesta. Niin kompromissi yksi siis. Puheenjohtaja korjaa. Puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. Haluatteko tarkistaa? Aloitamme äänestyksen koneellisesti. Äänestys alkaa ja päättyy. 20 puolesta 15 vastaan ei tyhjiä. Hyväksytty. Sitten tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty. De, Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. Seuraavana Tarkistus 60. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 16 puolesta, 17 äh, puolesta vastaan tyhjä 17 hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjiä. 65 hylätty. Tarkistamme. Tarkistus 65. Äänestys alkaa. Ja päättyy. 21 puolesta, 18 vastaan, Hyvä, kun tarkistutitte oman tarkistuksenne, edustaja Revo, joten hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjiä. Taitaa olla hyväksytty, mutta tarkistamme vielä koneellisesti. Äänestys alkaa. Tarkistus 67 ja äänestys päättyy kohta. Nyt. Hyväksytty. 42 puolesta vastaan. Otetaanpa uusiksi. nostakaapas käsiä paremmin. Äänet puolesta. Ja vastaan. Tyhjä. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa 42. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 42. Sitten kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. 64. Ensimmäinen osa. Puolesta vastaan tyhjiä Hyväksytty tietenkin. Toinen osa puolesta. Eri tulos vastaan. Tyhjiä. Tarkistukseni toinen osa on hylätty. Näin tässä nyt kävi. Sitten loppuäänestys. Mistä sanoin, lausunnosta äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 40 puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjä. Onnittelut valmistelija Maisnerille. Lausuntonne on hyväksytty suurella enemmistöllä. Onnittelut. J'en profite également, puisque vous... Täällä onkin nyt valtuuskunta läsnä. Tervetuloa. Hyvät rouvat, tulette Saksasta. Olette kaikki naispoliitikkoja. Teitä on kymmenen. Olette liikennevaliokunnassa siellä. Meilläkin tässä valiokunnassa naiset ovat hyvin tärkeässä asemassa tässä valiokunnassa. Toivotan teidät tervetulleeksi ja kiitän edustaja Maisneria, että hän kutsui teidät tähän kokoukseen. Ja mennään eteenpäin. Seuraava kohta koskee keskustelua yleisesittelijän kanssa aiheena ensi vuoden yleinen talousarvio. Yleisesittelijä Siegfried Murasan, missä te olettekaan? Huhu. Hän ei ole vielä paikalla. comme notre rapporteur, comme notre rapporteur général du budget n'est pas encore là, et que c'est le début de la semaine. No kun esittelijänä täällä paikalla ja meillä on tässä vasta alkuviikko, niin teillä on oikeus viiden minuutin pikkutaukoon. Mes chers collègues, les cinq minutes sont écoulées. Notre invité est... No niin, hyvät kollegat, kutsuvieramme on nyt paikalla. Toivotan tervetulleeksi edustaja Muresanin. Te olette yleisesittelijämme. Ymmärrätte ranskaa. olette siis eh, vuoden 2018 talousarvion yleisesittelijä. Kiitoksia siitä, että hyväksyitte kutsumme. Ja kiitän etukäteen tästä keskustelusta koskien budjettiprioriteetteja tulevaisuudessa. Tiedän, että Euroopan unionissa on nyt aika levottomat ajat, taloudellisia vaikeuksia, joten on hyvin tärkeää tehdä oikeat valinnat budjettiprioriteettien osalta, ottaen huomioon, että, että nämä Euroopan hankkeet ovat niistä riippuvaisia. Haluaisinkin tässä yhteydessä korostaa aina yhtä erinomaista yhteistyötä liikennevaliokunnan ja budjettivaliokunnan välillä. Olemme yhteyksissä säännöllisesti ja meillä on hyvin konkreettisia ja mukavia yhteyksiä. Minulla on hyvin tärkeää, että parlamentti esiintyy yhtenäisenä näissä asioissa – neuvoston edessä, joka on joskus aika vaikea vakuuttaa. Saataanko nimenne Muresan? Kyllä, myr, Muresan. Teillä on 10 minuuttia. Voitte kertoa näistä suurista linjoista ensi vuoden talousarviossa – ja omista päätelmistänne tässä vaiheessa. Dear colleagues, thank Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kiitos siitä, että otatte minut vastaan tänne valiokuntaan tänään keskustellaksemme unionin budjetista ensi vuodelle. Sen osalta minä olen yleisesittelijä budjettivaliokunnassa. Missä me nyt olemme sitten budjettimenettelyssä tässä vaiheessa? Maaliskuussa me hyväksyimme laajalla enemmistöllä täysistunnossa mietinnön, jonka minä esittelin, joka koski suuntaviivoja ensi vuoden budjettia varten. Se oli mietintö, joka me teimme, joka sisältää unionin budjetin osalta pääpoliittiset prioriteetit ensi vuodeksi. Sen jälkeen meidän piti odottaa komission budjettiluonnosesittelyä, jos katsoimme, että pitäisi edustaa meidän poliisia prioriteetteja. Sen komissio esitteli tänään komission ja sen Oettinger oli tänään budjettivaliokunnassa ja hän esitteli meille budjettiluonnoksen, alustavan esityksen, joten poliittisten prioriteettien lisäksi, joita meillä on ollut tästä aamusta, meillä nyt sitten on myöskin ensimmäiset luvut tiedossa. Tietenkään emme voi, ole voineet tehdä syvää analyysiä tähän mennessä vielä tästä, mutta joitakin lukuja minä voin jo nyt antaa teille. Mitä tulee poliittisiin prioriteetteihin, jotka parlamentilla oli? Minä ehdotin vuoden alusta lähtien, että me asettaisimme prioriteetiksi kaksi aluetta ennen, ensisijaisesti. Ensinnäkin kasvu ja työpaikat ja toiseksi turvallisuus, kansalaisten turvallisuus. Näitä ehdotin siksi, että viime kädessä tätä odottavat unionin kansalaiset unionilta, siis työpaikkoja ja turvallisuutta. Ja miten näemme nyt, miten olemme menestyneet tässä? Työpaikat ja kasvut, meidän pitäisi investoida niihin alueisiin, jotka tekevät taloudesta voimakkaamman, kilpailukykyisemmän, luotettavamman, yksityissektorin kannalta, joten meidän pitäisi investoida infrastruktuuriin, tutkimukseen, innovaatioihin, tukea pk-yrityksiä, jatkaa nuorisotyöttömyyden torjuntaa. Ja tätä olen ehdottanut alusta lähtien ja tämä on myös suuntaviivoissa, että odotamme, että komissio vahvistaa horisontti 2020 verkkojen Eurooppaa, Kosmo-ohjelmia, Erasmus-ohjelmaa. Ja se ei ole pelkästään vaihto opiskelijoille, vaan parantaa nuorten kilpailukykyä työmarkkinoilla, koska tutkimus osoittaa, että 65 prosenttia työnantajista pitää arvossa kansainvälistä kokemusta, jota nuorilla on silloin, kun he antavat nuorille työpaikan. Tätä me pyysimme komissiolta, ja mitä komissio nyt sitten tänään esitti luonnoksessaan, horisontti 2020 lisäys 7 prosenttiyksikköä, verkkojen Eurooppa 1 prosentti 8 prosenttia ja eh, Erasmus 10 prosenttia. Kosme 2,9 prosenttia vähennystä verrattuna viime vuoteen, mutta viime vuonna oli huomattava lisäys, joten Kosmen osalta meidän pitää kuitenkin katsoa lukuja täsmällisemmin varmistaaksemme sen, että se mitä ehdotetaan riittää PK-yrityksille verkkojen Euroopan osalta, siis 8,7 prosenttia maksusitoumuksissa – ja 25,7 eh, prosenttia maksumäärärahoissa. Suuret infrastruktuurihankkeet lisääntyvät 0,1 prosentilla, suurin osa Itelille 25 prosenttia, Kopernikus 5,5 ja 9,6 prosentin lisäystä Agnosiin ja Galileoon. Maksumäärät ovat kasvaneet 0,1 prosenttiyksiköllä. Nämä ovat siis luku, luvut, joita meillä tällä hetkellä on komission ja sen Oettingerin esityksessä kolme tuntia sitten. Toinen prioriteetti, jota ehdotin, oli siis turvallisuus, kansalaisten turvallisuus. Ja meidän täytyy vahvistaa niitä virastoja, jotka vastaavat oikeus- ja sisäasioiden alueesta, parantaa rajanvalvontaa, parantaa tiedonkulkua Euroopan tasolla, jotta voidaan välttää turvallisuusriskejä ja että voidaan lopettaa ihmisten ja aseiden salakuljetus. Komissio seuraa tätä ehdotusta ja se lisää budjettia ja henkilöstöä Europolissa, Frontexissa, EASossa ja EOLISassa. Komissio myös ehdottaa toimia puolustuksen alueella 40 miljoonaa euroa ennen kaikkea puolustustutkimukseen Tämän tavoitteena on hyödyntää synergiaetuja tutkimus, puolustustutkimuksesta Euroopan tasolla, niin että emme käytä rahaa puolustustutkimukseen samanlaisiin hankkeisiin 28 valtiossa, vaan että se tehdään siellä, missä on mahdollista yhden ketään edut jaetaan sitten jäsenvaltioiden kesken, mikä on totta kai mahdollista kumppaneiden kesken. Totesin myös, että jotta voidaan saavuttaa turvallisuutta unionin rajojen sisällä, täytyy varmistaa, että välittömässä naapuruudessamme idässä maat, maat jotka ovat lähteneet Euroopan myönteiselle linjalle allekirjoittamalla assosiaatiosopimuksia Georgia, Ukraina, Moldova, että olemme niiden rinnalla, ajatellen kaikkea kasvavaa aggressiota Venäjän federaation taholta, ja että me myös varmistamme, että tuomiomaita eteläisessä naapurustossa, jotka ovat kohtaamassa pakolaisvyöryn liittyvät haasteet ja komissio on halvempaa ja poliisti helpompaa meille hallinnoida pakolaisia Jordanissa, Libanonissa, jotka ovat siis lähempänä alkuperäalueita sen sijaan, että nämä henkilöt tulisivat EUn rajojen sisäpuolelle. Sanottuani tämän, minun täytyy myöskin kiinnittää huomionne siihen, että seitsemän vuoden monivuotinen rahoituskehys, että sitä ollaan uudelleen tarkastelemassa. Ja komission neuvosto, parlamentin neuvosto olivat päässeet yksimielisesti siitä, mikä voisi olla tämä kompromissi. Olemme, me olemme nyt tehneet kotitehtävän täällä parlamentissa ja kollegat, jotka ovat mukaan budjettivaliokunnassa, tehtävät myös, että tämä sopimus hyväksyttiin hyvin nopeasti täällä parlamentissa, joten nyt neuvoston täytyy tehdä kotitehtävänsä. Yhdistynyt kuningaskunta tällä hetkellä jarruttaa monivuotisen rahoituskehyksen äh, uudelleen tarkastelua ja haluan sanoa, että jarruttaminen iso vaaleihin 8. kesäkuuta ei aiheuta suurempia häiriöitä todellisuudessa, mutta jos tämä vaarantuisi tämä tarkastelu, tämä korjaus, silloin on hyvin vaikea esittää vuoden 2018 budjettia, joka vastaa vuoden 2018 tarpeita. Ne ovat osittain muuttuneet verrattuna vuoteen 2013, jolloin monivuotinen rahoituskehys hyväksyttiin. Hyvä merkki on, että komissio tämän vuoden budjettiluonnoksessaan on ottanut huomioon monivuotisen korjaamisen. Komissio tukee meitä, painostaa neuvostoa ja välittää selkeä viesti neuvostolle, että sen täytyy hyväksyä tämä. Meillä ei ole mitään lisäviestiä Isosta Britanniasta, että olisi aikomus estää tämä uudistaminen monivuotisen osalta, sen korjaaminen, me olemme saaneet ymmärtää, että se korjataan Iso-Britannian vaalien jälkeen, mutta siitä huolimatta on tärkeää, että me pidämme painostusta yle ja varmistamme sen, että neuvosto myös täyttää omat vastuunsa. Mitä tulee sitten kysymyksiin, jotka liittyvät tämän valiokunnan toimintaan verkkojen Eurooppa-välineen lisäksi, josta Alun perin sanoin, että haluan, että se on prioriteettia ja komissio reagoi hyvin tähän ja ehdottaa lisäystä budjettiin. Meidän täytyy myös varmistaa, että budjettimenettelyn puitteissa virastot ja yhteiset hankkeet, jotka liittyvät liikenteeseen, eivät joudu lisäleikkausten kohteeksi, emmekä odota leikkauksia henkilöstötasoon vuonna 2018 virastoissa. Tämä on parlamentin kanta. Se on suuntaviivoissa, jotka yhdessä hyväksyimme maaliskuussa. Sanottuni tämän, rouva puheenjohtaja, minä nyt lopettaisin tähän. Haluan, että läsnäoli täällä on tänään alku vuoropuhelulle. Voimme olemme tänään, mikä on komission alustava budjettiesitys, mutta on tärkeää minulle esitellinen, miten te luette tätä esitystä. Se on tärkeää koko valiokunnalle. Kollegoiden kanssa teen siellä työtä, siis budjettivaliokunnassa, joten kiitos vielä kerran siitä, että saan olla tänään. Odotan mielenkiinnolla teidän havaintojanne, jotka otan tiedokseni ja odotan mielenkiinnolla yhteistyötä kanssanne vuoden aikana. Buku. kiitokset eh, edustaja Muresan. Annan puheenvuoron välittömästi omalle esittelijällemme Tosanouskille. Hän voi esitellä liikennepuolen näkemyksiä. Ja tämän jälkeen annan puheenvuoron varjoesittelijöille ja voimme sitten tehdä kysymyksiä. Předsedající, paní předsedkyně, za slovo. Chtěl bych poděkovat i za... Kiitos puheenjohtajan puheenvuorosta. Ja kiitokset äh, budjettiesittelijä Murasan alustuksestanne. Siitä, että näin äh, varhaisessa vaiheessa tulitte meille puhumaan talousarvioesityksestä. Itse olen siis TRAN valiokunnan valmistelija ja tässä ominaisuudessa nostaisin esiin sen seikan, jotka ovat tärkeitä minulle ja jotka kaikki ää, sisältyvät tämän valiokunnan tekemiin ehdotuksiin. Ensinnäkin verkkojen Eurooppa-hanke. Olen tyytyväinen kuullessani, että sitä varten on äh, varattu enemmän määrärahoja, koska Verkkojen Eurooppa-hanke on avainhanke äh, liikenneohjelmien äh, rahoittamiseksi. Aiemmin Verkkojen Euroopasta on määrärahoja leikattu ja siirretty toisaalle, mutta nyt olen tyytyväinen kuullessani, että tässä päästään jälleen hyväksyttävälle tasolle. Meidän tulee tehdä liikennehankkeista myös kiinnostavampia yksityisen pääoman houkuttelemiseksi. Mehän käytämme myös avustuksia ja tämä on yksi tapa parantaa mahdollisuuksia infrastruktuuriparannuksille. Yksi prioriteeteistamme olisi Euroopan äh, halki kulkeva rautatie linja. Ja ihan niin kuin tekin sanoitte, kyse on työpaikoista ja kyse on myös äh, turvallisuudesta ja kyse on myös työpaikkojen turvaamisesta. Rautatiet merkitsevät Äh, lisää Eurooppaa ja parempia infrastruktuureja. Minä olen vakuuttunut siitä, että voimme käyttää Galileo ja Egnosia, kahta satelliittijärjestelmäämme, myös liikennealan hyödyksi. Näihin hankkeisiin on investoitu hyvin paljon rahaa ja tämä onkin hyvä pohja järjestelmien käyttämiselle, navigointiin, ja myös hyvin hyvin tarkkaan navigointiin ja tämä tarjoaa myös hyviä liiketoimintamahdollisuuksia ja lisäksi eh, satelliitit antavat hyvin tarkat aikasignaalit. En kuitenkaan ihan ymmärtänyt, mitä eh, sanoitte Galileosta ja siihen eh, käytettävien määrärahojen leikkaamisesta. Ymmärsinkö oikein? Satelliittijärjestelmät vahvistavat eh, liikennesovellusten eh, monipuolistamista, liikennevirtojen optimointia ja monia monia muita asioita. Minulla oli tilaisuus eh, tutustua pilottihankeehdotukseen, jonka olemme valiokunnassa tehneet, tai siis kaiken kaikkiaan 23 hanketta, 28 miljoonaa euroa kokonaisvolyymi. Mielestäni tämä on hyvä pohja, hyvä lähtökohta olemassa olevien ohjelmien jatkolle ja myös uusille ohjelmille. Ja milläni teen yhteistyötä jatkossakin teidän kanssanne ja luonnollisesti varjoesittelijöiden kanssa. Ja tietenkin haluamme mahdollisimman paljon määrärahoja. Kiitos. Kiitoksia edustaja Tusenovski. Nyt annan puheenvuoron edustaja Marineskulle. Kiitoksia puheenjohtaja. Suuret kiitokset eh, edustaja Muresanilla on oikein hyvä uutinen, kun kuulimme, että Ettinger tänään, mun ainakin kuulemani mukaan tänään hyväksyi talousarvioehdotuksen. Liikenteen näkökulmasta mielestäni tärkeintä on varmistaa, ovatko väliarvion säännöt mukana budjetissa niin kuin hän lupasi. Hän ilmoitti etukäteen, että nämä mekanismit otettaisiin mukaan tavalla tai toisella talousarvion. Tämä on hyvin tärkeää verkkojen Eurooppaa varten. Ei ainoastaan tämä lisäys, vaan myös se, että että kohdista, että tuota rahoitusvälineiden budjettikohdasta nämä siirretään toisella sekä Cesarille että rautateille. Nämähän ovat kaksi välinettä, jotka ovat hyvin tärkeitä liikennesektorilla. Sitten täällä kollega puhui paljon satelliiteista, GNSS ja satelliittijärjestelmistä. Englannos on yksi niistä ja se on hyvin tärkeä. Kuten tiedätte, Eurooppa ei ole täysin katettu, vaan hieman var, var, varoja tarvitaan, tarvitaan Pohjois-Afrikkaan varoja niin, että voidaan Etelä- ja Kaakkoisalue ja Ukraina kattaa. Nämä varat eivät koske liikennettä, vaan naapuruspolitiikkaa. Mikäli mitään ei ole vielä säädetty ehdotuksessa tämän osalta, niin meidän EPP niin EPP aikoo tehdä tarkistuksia tästä. Kyseessä eivät ole mitkään suuret summat, noin 10 miljoonaa. Se on, on pisara meressä, mutta tarvitsemme sen, jotta voimme kattaa EUn itäpuolen ja, ja kaakkoisosat. Ja sitten vielä toivon, että jatkatte edelleen interreiden tukemista. Olet te jo siitä sitä mainostaneet kaikkialle, että olette sen takana, joten se on hyvin tärkeä. Kiitoksia. Näin hänen hymyilevän interrailin kohdalla. Ehkä se on myönteistä. Otetaanko vielä muutama kysymys ja sitten annan teille puheenvuoron. Okay. Um, Ehkä voisin välittömästi vastata, koska tässä oli joitain ihan konkreettisia kysymyksiä, joita minulle esitettiin. Ensinnäkin kun puhutaan monivuotisen rahoituskehyksen väliarviosta, niin tämähän sisältyy talousarvioesitykseen ja tänä aamuna saimme tiedon Horisontti 2020 verkkojen Eurooppa Erasmus ja niin edelleen hankkeille. Joustoväline on tietenkin täysin käytössä ja tarkka summa, joka hyväksytään hyväksyttiin MFFn rahoituskehyksen puoliväliarviossa. Tämän verran tiedämme tällä hetkellä. Mitä tulee itäiseen naapurustoon, mainitsitte Ukrainan, me tiedämme, että 8,9 prosenttia oli kaiken kaikkiaan itäisen naapuruston saama lisäysehdotuksessa, eli 46 miljoonaa kaiken kaikkiaan. Nyt emme yksityiskohtaisesti tiedä, mihin näitä rahoja on tarkoitus käyttää, mutta ymmärrämme, että kyse on muun muassa Afrikasta ja Ukrainasta ja näistä hankkeista ja seurannasta. Galileo ja Agnos, niin kuin sanoin, 9 prosentin eh, leikkaus. Tätä täytyy tarkastella tätä komission ehdotusta, jos se on teille huolenaihe, jos se on asia, jota valiokunta ei voi hyväksyä. Meidän täytyy tietenkin eh, siihen palata. Interrail. Ei ole mikään salaisuus, että poliittisen ryhmäni vasta- puheenjohtaja vastauksessa unionin tilapuheeseen viime vuonna ehdotti, että kaikille 18 vuotta täyttäneille unionin nuorille kansalaisille tarjottaisiin unionin talousarviosta Interrail-lippu vuodesta 2018 alkaen. Minä sanoin budjettiesittelijänä, että esitän tämän ehdotuksen parlamentin prioriteettihankkeenaan 2018 talousarvioon niin, että rahat saataisiin jo vuodelle 2018 ja tämän olemme myös julkisuudessa ilmaisseet. Komission Oettinger on sanonut seuraavaa. Hän sanoi, että on valmis interailla aloitteen rahoittamaan, mutta hän ei halua, että se vaarantaa olemassa olevia käynnissä olevia hankkeita. Ja tätähän me myös omissa suuntaviivoissamme pyydämme, sanoimme, että haluamme rahoituksen tapahtuvan vakaalla, ennakoitavalla, eh, pitkän aikavälin eh, pohjalla. Ja siksi tähän tarvitaan oma budjettikohtansa, joka on erillään esimerkiksi Erasmuksesta, ettei se vaarana Erasmus-ohjelmaa. Ja tätä varten tarvitaan eh, uusi, tuore oikeusperusta, komission jäsen Oettinger ei sitä tule ehdottamaan, mutta joko nuorisosta vastaava komission jäsen Navracic tai sitten liikenteestä vastaava komission jäsen Vulch voisivat tämän ehdotuksen tehdä. Eli jos kollegojen enemmistö myös TRAN-valiokunnassa tukee Interrail-hanketta, niin seuraava askel olisi varmistaa se, että komissio tekee Ähm, tarjoaa oikeusperustan tälle, tekee eh, aloitteen. Viime päivinä olen ollut komission yhteydessä, mutta komissio ei eh, tässä eh, talousarvioesityksessä ja tehnyt mitään ehdotusta Interrailiin liittyen, koska oikeusperustaa ei ole olemassa. Viime vuonnahan ehdotettiin äh, kapealaista pilottihanketta, mutta se ei suinkaan ole laajuudeltaan äh, minunkin ryhmäni puheenjohtajan ehdot tasalla. Mutta tehdään yhteistyötä nyt komission kanssa, näiden vastuukomission jäsenten kanssa ja teidän valiokunnallanne nyt on aivan keskeinen rooli äh, oikeusperustan luomisessa Eh, ja komissio voi sitten olla valmis eh, ottamaan tämän mukaan eh, neuvoston kanssa käytäviin kolmikantaneuvotteluihin ja sovitteluun ennen kuin sitten lopullinen talousarvio hyväksytään. Eli meidän täytyy joko nyt Navratsitsin tai Pulcin kautta lähteä tätä asiaa ajamaan saadaksemme oikeusperustan. Tämän lisäksi täytyy kyllä olla rehellinen. Täytyy katsoa, minkälaisista summista on kyse, paljonko rahaa on tarjolla – otsakessa 1, 51 miljoonaa on tällä hetkellä marginaali ja osittain ne ovat valmiit sen korvamerkitsemään interreiliä varten, joten meidän ehdotuksemme olisi huomattavasti laajempi kuin tämän vuoden pilottihanke, joka nyt oli ensimmäinen askel, mutta kyllä tässä realismiakin vaaditaan ja saa sitten nähdä, että saammeko aikaan laajan Ähm, Interrailin tarjolle kaikille 18-vuotiaille täyttäville jo vuodesta 2018 alkaen. Eli tämä on tilanne tällä hetkellä. Nyt täytyy tehdä yhteistyötä komission kanssa, jotta saadaan aikaan oikeusperusta, joka varmistaa äh, kestävän ennakoitavan rahoituksen tälle hankkeelle ilman, että olemassa olevat hankkeet kärsivät. Euh, Kiitoksia. Sitten jatkamme eteenpäin. Edustaja Hertog. Much, uh, chairwoman, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Vielä kerran tervetuloa valiokuntaamme. Edustaja Muresan, mukava nähdä teidät täällä. Minulla on ilo kertoa teille varjoesittelijämme eh, Gravinin kannanotosta. Minulla on häneltä muistia. Ensinnäkin kiitän esittelijä ja varjoesittelijä hyvästä yhteistyöstä tähän mennessä. Ja kiitän kaikkia kollegoita, jotka ovat esittäneet pilottihankkeita ja valmistelevia hankkeita. Kaiken kaikkiaan ehdotettiin 28 valmistelevaa hanketta ja pilottihanketta liikenne- ja matkailusektoria varten. Pilottihankkeita 17 uutta. Pilottia on ehdotettu. Yksi, viisi matkailusta ja 11 liikenteestä sitten nämä PP2 Projektit ovat kaikki liikenteen alalta S&D-ryhmältä. Seitsemän pilottihanketta. Maria Grappinin ehdotus koskee paikallismatkailun edistämistä Euroopassa. Ja sen, sen allekirjoittivat myös muut poliittiset ryhmät ALDE ja GUE. Ja SND, SND lisäksi. Tavoitteena on paikallisten majoitusmahdollisuuksien toiminnan edistäminen, eli pittoreskien maaseutu majatalojen toiminnan edistämistä ja mahdollisten matkailureittien edistämistä ja niiden kokoamista interaktiivisiin oppeisiin, oppaisiin. Noin miljoonan euron pilottihanke on kyseessä. Sitten valmistelevat toimet. Viisi uutta valmistelevaa toimia pa ykkösessä vi, viisi matkailun ja kaksien liikenteen alalla on ehdotettu, että jatketaan valmistelevaa tointa, joka aloitettiin viime vuonna. EPPn ehdotuksesta tämä oli pien, pienien veneilijöiden aihe. Sitten näissä SNDR e, jäsen on tehnyt ehdotuksen, joka koskee Euroopan kulttuuria ja jolla edistetään edistetään eurooppalaista kulttuuria ja sen SND, liberaalit ja EPP ovat sitä tukeneet. Sitten neljä valmistelevaa tointa tuli SND-ryhmältä. SND-ryhmän kollega, varapuheenjohtaja Istvan Uijeli on ehdottanut, että muutettaisiin sanamuotoa tässä valmistelevien toimintien kohdalla ja, ja myös ehdotetaan liikennevä järjestelmien ja älykkään datan käyttöä. Liikenne ja matkailu ovat hyvin tärkeitä tekijöitä talouskasvussa, työllisyydessä ja sosiaalisessa kehityksessä. On tärkeää, että varoja suunnattaisiin tälle alalle, koska se voi olla voimakas väline, jolla voidaan toi, toi, torjua taantumaa ja nuorisotyöttömyyttä. Olisi jatkuvasti pyrittävä parantamaan toimia, jotta voidaan säilyttää Euroopan asema johtavana matkailualueena. Haluaisin vielä kerran kiittää esittelijä ja varjaesittelijöitä hyvästä yhteistyöstä ja kiitän kaikkia kollegoita, jotka ovat esittäneet pilottihankkeita ja valmistelevia toimia. Toivon, että suurin osa niistä voidaan hyväksyä budjettivaliokunnan äänestyksessä. Kiitoksia. Merci, monsieur Hertog. Je donne la porte. Kiitoksia, edustaja Hertog. Sitten Telinska, olkaa hyvä. Uh, thank you. Um... Kiitos, puheenjohtaja. Herra Mureshan, on mukavaa, että olette täällä. Muutama kommentti, mitä tulee prioriteetteihin, jotka te mainitsitte. Voisi sanoa, että muita prioriteetteja voi tukea. Näillä prioriteilla. kyllä on tuki täällä talossa, mutta jos katsoo TRAN-valiokuntaa ja työmme liikenneosaa, ja voitte nähdä, että nämä kaksi prioriteettia, jotka teillä ovat, ovat sellaisia, että ne kumpikin ovat tässä mukana, koska Liikenne voi lisätä kasvua ja työllisyyttä, mutta myös turvallisuus on asia, joka liittyy hyvin läheisesti liikenteeseen, joten tulevaisuudessakin on hyvä katsoa, miten rahoitus, jota osoitetaan turvallisuuteen, voidaan käyttää sellaisella tavalla, joka olisi yhteydessä liikenteeseen, esimerkkinä vaikkapa lentoasemat. Tämä varmastikin on asia, jo, jos voi sanoa, että on kova taakka ajattelen sitä, miten lentoasemat selviytyvät terrorismista. Ja tämä on asia, jossa me haluaa tehdä ihmisten elämää mutkikkaammaksi, jotka matkustavat, vaan helpottaa matkustamista. Ja uskon, että siihen löytyy tapoja. Ja tässä tätä tavalla voidaan myöskin katsoa tätä, mitä rahoitus osalta voisi liittyä tähän ja toimintosat liittyä tähän. Sitten tämä ilmoitettu rahoituksen lisääminen, joka on kohdassa seitsemän, minä pitää katsoa sitä verrattuna edellisiin summiin tätä, eli meillä on tässä hiukan liikkumavaraa, mutta tämä on siis myönteinen merkki. Kysymys, joka nousee tästä on, että ehkä jos verrataan asioita, Interrail, joka joka alkoi, voi sanoisin näin, oli tällainen megahanke niin sanoakseni. Enkä ole varma siitä, että se todellakin lisäisi nuorten koulutusta tai se lisäisi jotenkin, vahvistaisi yhtenäistä eurooppalaista liikennealuetta. Se on joka syrjivä, koska puhun vain yhdestä liikennemuodosta, minä annan sille täyden tukeni, mutta tämä on asia, jota täytyy myös miettiä. Tässä me teemme investoimasta varoja johonkin, jolla on poliittinen ulottuvuus, mutta joka täytyy täyttää ne kriteerit, jotka juuri mainitsin, jotka tekin mainitsit. Eli ei voi olla niin, että tämä tapahtuu muiden hankkeiden kustannuksena, mutta jos teen tällaisen vertailun, joka liittyy 0,1 prosentin vähän korotukseen Galileon ja e- Egnokseen, koska Galileo ja Egnos minusta ovat investointit tulevaisuuteen, joissa on liikenneulottuvuus, kysymys on palveluista, joita emme hyödynnä tarpeeksi, ja myös turvallisuus. Ja, joten tämä lisäys ajatellen invent, tätä Interrail-seikkailua olisi, joka on onnetonta, varmaan nyt ymmärrätte viestin, joka miltä tulee. Kuitenkin tukien näitä kriteerejä, jotka mainitsitte. Loppu, herra Muressan, äh, niin minulla se kaksi, kolme muuta kommenttia, jotka ovat itse asiassa nousseet esille paitsi yksi. Herra Tosenouskikin puhui kenties yksityistä investoinneista. Meillä on todellinen mahdollisuus pohtia sitä, miten voidaan yhdistää eri rahoitusvälineitä. Ja tämän asia, jota voidaan kehitellä. Ajattelen sitä, että kehitetään myöskin painopistettä sektoreittain tulevaisuudessa. Merci, Kiitoksia, edustaja Tilinska. Sitten eh, edustaja Kyllönen. Kiitoksia, puheenjohtaja. Välitän lyhyesti terveisiä varjoraportööri Katerina Konetsnalta. Hänen näkemyksen mukaan olisi tärkeää huomioida rahoituksessa tietysti liikenteen multimodaalisuus ja sen kehittäminen ja erityisesti tietysti rautatieliikenteen tulevaisuus, joka näyttää tänä päivänä varsin haastavalta ainakin rahti- ja henkilöliikenteen kokonaisuuden osalta. Sitten liittyen tähän mobility packagein tarvitaan keskustelua rahoituksesta, varsinkin jos puhutaan tästä hiilijalanjäljestä – uusista potentiaalisista innovaatioista ja ennen kaikkea tulevaisuuden hankkeista, mihin EU-tasolla rahaa suunnataan ja pidetäänkö huoli siitä, että, että kaikessa rahoituksessa otetaan ilmasto- ja vähähiilistämiskysymykset kysymykset huomioon. Lisäksi näiden meidän virastojen tulevaisuus riittävän henkilöstömäärän turvaaminen, kun puhutaan erilaisista uusista tehtävistä, esimerkiksi nyt sitten liittyen tähän liikenteen päästöjen seurantaan, kontrolloitiin, valvontaan liittyen. Tässä lyhyesti. Kiitos. Merci beaucoup, Madame Kyllönen. Monsieur Bas... Kiitoksia, edustaja Kyllön. Kyllön ja sitten Bas Aikhaut, olkaa hyvä. Madam Chair, and uh, thank you to the... Kiitos puheenjohtaja ja mukava tavata budjettiesittelijän teitä jälleen. Mehän tapasimme jo Envi-valiokunnassa ja nyt sitten täällä TRAN-valiokunnassa, kun puhutaan näistä painopistealueista, turvallisuus ja työpaikat keskiössä, kyllä, mutta minkälaiset työpaikat? Me haluamme niitä pysyviä työpaikkoja, me haluamme tulevaisuuden työpaikkoja. Ja tätä keskustelua mielestäni tulisi käydä. Ja se ehkä jäi hiukan uupumaan, kun Eh, esititte näitä painopistealueita, niin ja se tulee olemaan kysymys minkälaisia eh, tulevaisuuden työpaikat ovat täällä Euroopassa. Ja myös eh, talousarviossa meillä on mahdollisuus toimia fiksusti, ja erityisesti kun puhutaan liikennealasta, minkälaista infrastruktuuria rakennamme, koska se infrastruktuuri, jota me edistämme nyt, tulee olemaan käytössä vuosikymmeniä. Ja olen tästä Kyllösen kanssa täysin samaa mieltä. Eli että jos me samalla haluamme päästä ilmastotavoitteisiin, niin meidän on varmistettava se, että rakentamamme infrastruktuuri ää, ää, toimii näiden pitkän aikavälin tavoitteiden kanssa. Ja kun puhutaan Pariisin ilmastosopimuksesta, meidän täytyy huolehtia siitä, että me teemme kotopuolessa asiat oikein niin, että ympäristön suojelu ja työpaikkojen luominen kulkevat käsi kädessä. Ja tätä Euroopan parlamentin tulisi ajaa. Ja tätä painotusta ehkä olisin alustuksessanne hiukan kaivannut, mutta olen varma siitä, että voimme yhdessä huolehtia siitä, että juuri näin toimitaan. Ja näin me ehdotammekin joitain budjettikohtia ja pilottihankkeita, muun muassa koulutus. Siis kertoa lapsille, opettaa lapsille, mitä kestävää liikenne on. Tiedämme hyvin, että tällainen varhaisvaiheen opetus on jo hyvin tärkeää tietoisuuden lisäämiseksi ja tähän Euroopan unioni perustuu. Eli tätä jäimme ehkä hiukan kaipaamaan ja niin olen varma siitä, että tiivissä yhteistyössä teidän kanssanne esittelijänä, niin voimme tästä kyllä huolehtia. Kiitos paljon. Monsieur Golnisch. Mr. Golnisch. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kommentoin ainoastaan yhtä asiaa. Kuulin näistä prioriteeteista esittelijältä koskien työllisyyttä ja turvallisuutta. Nämä ovat toki hyviä tavoitteita. Työllisyyden osalta hän mainitsi myös Erasmus-ohjelman kehittämisen. Erasmus onkin yksi niistä ohjelmista, jotka ovat pikemminkin plussan puolella Euroopan unionin hankkeista siinä mielessä, että, että ne eivät ole niinkään mitään byrokraattisia kaivoja, vaan, vaan hankkeita, joiden kustannukset ovat tiedossa samoin vaikutukset. Minä aika lailla tukisin sitä, että Euroopan unioni tukisi ohjelmia, joiden, joita Euroopan kansalaiset voivat näin arvioida. Meidän on kuitenkin oltava varovaisia. Olen toiminut yliopistolla laitoksella, jossa opetettiin 27 kieltä ja havaitsin, että on hyvin hyödyllistä, että ranskalaiset esimerkiksi Espanjasta Espanjan opiskelijat voisivat olla Madridissa kuusi kuukautta ja, mm, ja voivat toimia näin, vaikka, vaikka vanhempien varat eivät siihen riittäisi. Ja samoin Espanjasta voitaisiin tulla Ranskan opiskelemaan ja, ja samaan sieltä pätevyyttä. Kriteerien osalta on kuitenkin oltava tiukkana. Erasmus-ohjelmassa ja muissakin paikallisyhteisöjen ohjelmissa on ollut suuntauksena kehittää tällaista yliopistomatkailua. Ajatellen, että kun nuoret lähtevät ulkomaille, niin se on tietenkin joka tapauksessa hyvä asia. No onhan se hyvä asia, mutta ei se oikeastaan edistää henkilön ammattikoulutusta paitsi jossa hänellä on jo tietty taso aiheeseen, jota hän ensinnäkin opiskelee ja toisekseen ehkä hänellä pitäisi olla myös vähimmäistaso kielessä, jolla sitten tuossa toisessa maassa tarkoitus on opiskella. Ja ilman tätä valmiutta kokemus jää tällaiseksi matkailukokemukseksi, eikä siitä ole juurikaan hyötyä koulutuksen kannalta. Kaiken kaikkiaan kannatan Erasmus-ohjelman kehittämistä. En ole varma, että sillä olisi mitään välittömiä seurauksia työmarkkinoilla. Valitettavasti työttömyyteen on paljon muitakin syitä, hyvin vakavia syitä. Lähinnä se, että tullien laskeminen on aiheuttanut sen, että työntekijämme joutuvat kilpailemaan kolmannen maiden työntekijöiden kanssa, joihin, jotka tyytyvät 10 jopa 30 kertaa alhaisempaan palkkaan. Tämä on rakenneongelma, jota emme voi ratkaista ainoastaan budjetti menojen avulla, mutta koulutuksen osalta olen aivan, aivan kannatan, kannatan kovin näitä ulkomaan vaihtoja, mutta kriteerien osalta pitää olla tiukkoja ja, ja mahdollisuus on annettava nuorille, jotka ovat jo saavuttaneet tietyn pätevyyden ja kielitaidon niin, että he voivat eh, kunnolla hyötyä oleskelustaan ulkomailla. Kiitoksia. Merci beaucoup, monsieur Golnish. Kiitoksia, edustaja Golnish. Olen liikennevaliokunnan puheenjohtaja. Kiitän kommentteja teistä Erasmus-ohjelmaa koskien, mutta minä en kuitenkaan hoida tätä asiaa. Tehän puhu, hän puhuttiin Interrailista, nyt palasti Erasmuksen. En minä mitenkään ole tehnyt aloitetta Erasmuksesta puhumiseen, vaan yleisesittelijämme, joka on tänne kokouksen on kutsuttu, viittasi siihen, ja Erasmushan liittyy myös liikenteeseen ja matkailuun. Kyseessähän ovat kansainväliset vaihdot nuorille. suuntaisin sanani ehkä enemmän yleisesittelijälle kuin tälle valiokunnalle. Kuulimme joka tapauksessa mielipiteen Erasmuksesta. Sitten Wim van de olkaa hyvä. Eh, Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Ja Sigrid, tervetuloa tänne liikenne- ja matkailuvaliokuntaan. Lämpimästi tervetuloa. Kolme aihetta. Ensinnäkin ESIR, Mitenkäs äh, budjettivaliokunta siihen nyt suhtautuu? Siis ESIR 1 ja ESIR 2. Onko investointiohjelman äh, selkeä laajentaminen äh, nyt siis toteutunut? Me haluamme esiriä, mutta se mitä meidän valmistelijamme täällä sanoi, niin emme me ilman verkkojen Eurooppaa pärjää monessakin kohdassa, koska esirissä kyse on lainoista ja verkkojen Euroopassa avustuksista. Ja jos ei esirin investointikapasiteettia nyt sitten laajenneta, niin mikä on teidän kantanne? Toiseksi, kun puhutaan rahastoista ja investoinneista liikenteeseen. Me näemme mahdollisuudet ja käytännön mahdollisuudet esimerkiksi avata kohesiorahastot ja lisätä liikennealan investointeja. Miten te suhtaudutte tähän siellä budjettivaliokunnassa? Ja puheenjohtaja, sitten yksi asia, joka minulla on sydämelläni. No tuo Interrail-kortti en minä tietenkään nyt halua sitä munivaa, hautova, hautovaa, kanaa, hautovaa kanaa häiritä. Ei, mutta jos, budje, jos budjettikohta ei ole, jos komissio sanoo näin, niin minä kyllä tulkitsen sen niin, että komissio ei sitä halua. Viime vuosina valitettavasti on ollut traagisia tapahtumia, niin joille on sitten kaikille kehitetty uusi budjettikohta. Enkä siis sitä hautovaakanaa nyt halua häiritä tokikaan, mutta sanon tämän nyt Weberille ja Telitskalle, Lambsdorffille. Ei tämä ole hyvä merkki ollenkaan. Hmm, Harmsille myös. Minä muistan nämä aiemmat keskustelut oikein oikein hyvin. Kiitos paljon. Merci, Monsieur Wim van de Kamp. Alors, moi je vais... Kiitoksia edustaja Wim van de Kamp. Nyt annan puheenvuoron edustaja Kramerille. Ja, danke auch. Kiitos tästä alustuksesta. Työpaikat, kestävyys, se on tietysti fraasi, jota toistetaan vuosikymmenien ajan, mutta todellisuudessa ei heijastele tätä kuitenkaan. Joten pitää katsoa tarkkaan, mihin investoidaan. Mä sen kaksi esimerkkiä, joissa on tapahtunut myönteisiä asioita. Saksassa Usedomin, Usedomin äh, kylpylärata piti sulkea jo vuosia sitten, mutta sitä ei kuitenkaan suljettu. Ja nyt matkustajia on tuhansittain enemmän, mikä on ollut työpaikkoja ja kestävyyttä. Ja Düsseldorf Metmanissa oli 500 matkustajaa päivässä ja nyt matkustajia on 23 000 päivässä. Jos miettii tätä, että matkustajien määrä on 4 000 kertaistunut, ja kysymys on pienistä hankkeista, mutta me investoimme mielellämme suuriin hankkeisiin, eivätkä meitä kiinnosta nämä pienet asiat. Lempihankkeeni on Lyon Torino. Sen piti maksaa 12 miljardia euroa. Nyt Ranskan tintastusviranomaiset ovat sanoneet, että se maksamaan 26 miljardia. Ja tästä tulee tilanne, tämä tulee tilanne se, että kolmest, kolmen TGV:n sijasta kulkee viisi ja työpaikkoja. Nyt 20 vuoden ajan porataan läpi Alppien tätä tunnille, että tiedetään kuinka monta työpaikkaa se on. Voisin sanoa, kertoa sadasta hankkeesta, josta mitä rahaa on huomattavasti vähemmän, mutta syntyy työpaikkoja paljon enemmän. Mutta meidän laskemissamme se ei näy täällä missään. Jos on suuria hankkeita, joissa matkustajien määrä kaksinkertaistuu, niin kaikki ovat ylpeitä, mutta vielä pitää katsoa tarkemmin, mitä tapahtuu työpaikkojen syntymisen osalta. Missä te haluatte sitten toimia pienten hankkeiden puolesta, jotka tuovat enemmän ää, ää, tuloksia, koska 95 prosenttia matkustajista rautatieliikenteessä matkustaa alle 100 kilometriä. Ja esimerkiksi yöjunat Saksassa on lähes kaikki lopetettu, koska ne eivät ole kannattavia, mutta Saksassa on 23 lentoasemaa, joista 17 on tappiollisia, ja ne saavat kuitenkin toimia edelleen. Mutta rautatieliikenteessä, joka on ympäristöystävällisempi, joka luo enemmän työpaikkoja, siellä tällaista ei sitten saa olla. Miten te suhtaudutte tähän? Mikä on komission ja teidän kollegoinne reaktio tähän asiaan? Merci beaucoup, monsieur Kramer. Kiitoksia edustaja Kramer, sitten edustaja Meissner. Kiitos, ihan lyhyt puheenvuoro minulta Monia tärkeitä asioita täällä on jo sanottukin. Me tarvitsemme joka ikisen sentin verkkojan Euroopalle ja TEN-T-verkolle. Tätä ei ole ehkä sanottu, se on tärkeää paitsi liikennepoliitikoille, se on tärkeää koko sisämarkkinoille. Eikä näistä varoja kerta kaikkiaan voi leikata, eikä myöskään kalliojärjestelmästä. Sitten Interrailista sananen, kun edustaja Van de Kamp viittasi rakkaaseen ystäväni Alexander Graf Lambsdorffiin. Niin, kaksi nuorta saksalaista teki ehdotuksen siitä, että kaikki 18 vuotta täyttävät voivat saada ilmaisen Interrail-lippuun, mutta kun me emme ole joulupukki, niin enpä tiedä kuinka ihmeessä tämä rahoitetaan. Ajatelkaa nyt kolme miljardia euroa vuodessa Tuoko se nyt sellaista eurooppalaista lisäarvoa? Entäpä saaressa asuvat ihmiset, joilla ei ole rautatieyhteyttä? Entäpä ne, jotka ehkä sitten voisivat hypätä junaan, mutta heillä ei ole varaa yöpyä missään? Eli kyllä mielestäni komissio on ihan oikeassa halutessaan tarkastella, että miltä pohjalta voitaisiin nuorisoa lähentää Eurooppaan, mutta se, että rahat nyt vaan heitetään tällä tavalla taivaan tuuliin, niin se on mielestäni väärä tapa. Kiitoksia edustaja Meisner. Hyvä esittelijä. Haluaisin todeta, että teillä on tänä päivänä aivan keskeinen asema ja teidän pitää katsoa eteenpäin. Tänä päivänä ei voida enää toimia lyhytnäköisesti, vaan meidän on katsottava pitkälle tulevaisuuteen johtuen kahdesta asiasta. Ensinnäkin meillä on talousvaikeuksia Euroopan unionin talousarvio ei ole tarpeeksi suuri niin, että voitaisiin tehdä mitä tahansa. Brexitinkin on valmistauduttava ja sanottava totuus, eli että talousarvio tulee supistumaan. Toinen asia, joka minusta on hyvin keskeinen, niin kun puhun tulevaisuuteen katsemisesta, niin esimerkiksi liikennealueen projektit usein ulottuvat useille vuosille. Ei voi enää olla niin, että meillä on hankkeita, jotka ovat ympäristölle vahingollisia ja jotka ovat myös taloudellisesti huonoja, koska ne eivät ollenkaan luo työpaikkoja. Tilitarkastustuomioistuimen kertomuksia kasaantuu pöydille. Me näemme siellä hankkeita, joihin on sijoitettu ja joissa sijoituksen tuotto on nolla. Sitten interreilistä voimme keskustella. Minun mielestäni tämä on tärkeä väline, tarpeellinen, johtuen kahdesta syystä. Ensinnäkin Euroopan kansalaisuutta olisi voimistettava. Tämä on sellainen eurooppalainen hanke, joka toimii tällä hetkellä, mikäli siitä tulisi väline, jonka kautta voidaan toteuttaa kulttuurivaihtoja nuorten parissa, niin sitä olisi mielestäni vahvistettava tiedon, että se maksaa kolme miljardia, mutta nuoren elämässä se on aivan mittaamattoman arvokas kokemus. Sitten haluaisin pohtia tällaista kokeilua. Tuleeko se sitten vaikuttamaan Erasmus Plus-ohjelmaan. Jos näin on, niin sehän tulee sitten rasittamaan koko tämän ohjelman budjettia. Me tiedämme kuitenkin, että Erasmus Plus on hyödyllinen ohjelma. Kuinka siis aiotte tässä toimia? Ja sitten vielä lopuksi. Tässä valiokunnassa olemme kaikki yhtä mieltä tulevaisuuden aloista, olemme puhuneet rautateistä, emme ole puhuneet siitä, mikä meille on prioriteetti. Tulevaisuudessa kaikki tulee liikkumaan kestävän kaupunkiliikenteen parissa. Näemme, että myös digitaalisen vallankumouksen tulemisen liikennealalle, jos ajatellaan kriteerejä ja ennakointia, miten olette nämä kysymykset huomioineet? Kiitoksia, hyvä esittely. Thank you very much, uh, dear colleagues, Madam President. Kiitos oikein paljon kollegat, arvoisa puheenjohtaja. Ehkäpä voisin äh, aloittaa tuosta, mihin äh, puheenjohtaja puheenvuoronsa päätti. Äh, erityisesti liikennealalla tarvitaan luonnollisesti hankkeille pitkän aikavälin suunnitelmia. Täytyy tietää toimintapuitteet. Te mainitsitte Brexitin. Vuoden 2018 aikana Brexitillä ei vielä unionin talousarvioon ole vaikutusta, koska vuonna 2018 yhdistynyt kuningaskunta tulee olemaan Euroopan unionin jäsenvaltio. Sillä tulee olemaan täydet edut ja täydet velvoitteet, mm, mutta luonnollisesti Brexit mm, kummittelee taustalla ja komission jäsen Oettinger tänään aamuna tätä, että 160 miljardia euroa maksusitoumuksissa on suurin unionin ehdottama talousarvio tähän mennessä absoluuttisina lukuina ja meidän täytyy todella tarkastella tulevien vuoden tilannetta, mutta niin kuin sanoin, Brexit ei tule vaikuttamaan unionin talousarvioon vielä ensi vuonna. Mutta mutta kun nyt neuvostossa monimuotoisen rahoituskehyksen uudelleen tarkastelu on jäissä brittivaaleihin asti neuvostossa, niin Poliittiset painopisteet vuodelta 2013 ovat edelleen voimassa, kun sovittiin monimuotoisesta rahoituskehyksestä 2020 asti, vai että saadaanko tässä nyt joustavuutta ja voidaanko ottaa huomioon myös muita painopistealueita on vielä auki. Ja yhdistynyt kuningaskunta tulee olemaan yksi pääasiallisesta edunsaajista, mitä monimuotoisen rahoituskehyksen uudelleen tarkasteluun tulee, koska monimuotoinen rahoituskehys tulee laittamaan horisontti 20 20 200 lisää miljoonaa, samoin verkkojen Eurooppaan lisää rahaa, samoin Kosmeen, Erasmukseen lisää rahaa näihin menestyksekkäisiin hankkeisiin on yhdistynyt kuningaskunta on Horisontti 2020 suurin edunsaaja hyvästä syystä, koska yhdistyneen kuningaskunnan yliopistot ovat johtavia maailmanlaajuisesti. Mehän etsimme yhdistyneestä kuningaskunnasta tutkimuksen huippuyksiköitä ja niitähän siellä riittää ja horisontti 2020 yhdistynyt kuningaskunta tulee yhtymään samoin kuin MFFn uudelleen tarkastelusta ja näin siis sitä kautta tosiaan horisontti 2020 tulee lisärahoitusta. Interrailista sitten, kun se täällä nyt monilla suilla tuli esiin. Budjettivaliokunnan ja teidän valiokuntanne yhteistyö on olennaista, se on tärkeää. Ja nyt tarvitaan komissiolta myös selkeää vaikutusarviota hankkeeseen liittyen. Täällä on monia mielipiteitä. Telitska, Meissner, Van de Kamp, kaikki sanoivat tärkeitä asioita ja meidän täytyy tietää, tietää tarkasti, että jos me käytämme Interrailin rahaa, niin paljonko sitä rahaa sitten tarvitaan. Te mainitsitte summan, joka ää, ähm, käytettäisiin, jos joka ikinen kansalainen ää, äh, nykyhinnoin tulisi edunsaajaksi, mutta luonnollisesti unioni saisi jonkinnäköisen alennushinnan, mutta tätäkään ei vielä voida laskea. Eli meidän täytyisi ensin tietää tarkka kustannus, laskelma ja minkälaisia myönteisiä vaikutuksia tällä olisi talouteemme. Kun nuoret matkustavat, he käyttävät rahaa ja tukevat taloutta niissä maissa, joihin matkustavat. Ja niin kuin aluksi sanoin, kun puhuimme Erasmuksesta, kansainvälinen kokemus parantaa kilpailu, nuorten omaa eh, kilpailukykyä sitten myöhemmin työmarkkinoilla. Ja tiedän, että kuukauden matkustelu Euroopassa ei suinkaan ole vertailukelpoinen äh, tohtorin äh, tekemiseen toisessa jäsenvaltiossa, mutta se on arvokasta kokemusta kuitenkin 18-vuotiaille ja kyllä minä täysin äh, tuen puheenjohtajan ajatusta tämän eurooppalaisen identiteetin luomisesta. Näin tutustuisi uusiin kulttuureihin, voisi harjoitella kielitaito, harjoittaa kielitaitoa muissa maissa ja oppia Euroopan integraation hyödyistä, joten me tarvitsemme nyt hankkeen rehellisen arvioinnin, jotta voimme siihen pohjata päätöksemme. Ja kun ajatellaan varauksia, joita sitten vara, varauksia, joita yhdellä ja toisella tässä on, niin ne ovat ihan aitoja ja ihan perusteltuja. Ja pyydetään komissiolta tietoa. Ja tämä voisi olla ehkä meidän kahden valiokuntamme yhteinen ponnistus. Meidän täytyisi ponnistella nyt, painostaa nyt komissiota, eh, jotta saataisiin aikaan ää, todella vaikutusarvio ja että paljonko voitaisiin hoitaa tämän rahoituskehyksen aikana ja paljonko sitten jäisi tulevaisuuteen hoidettavaksi. Sitten ESIR, Mim van de Kamp. Komissio ehdottaa, että esiriä jatketaan esir kakkosena, niin kuin tiedätte, mutta niin kuin myös tiedätte, minun mielipiteeni on se, että esir on hyvä hanke, koska se auttaa kuromaan investointia kuilua umpeen, mutta samalla täytyy aina tietää, mitä lisäarvoa se tuo ylipäätään ja, ja innovaatioille. Ja tällä hetkellä ESIRin jatkaminen ESIR kakkosena merkitsisi sitä, että Euroopan unionin takuosuutta nostettaisiin 16-26 miljardiin euroon. Tämä tarkoittaa absoluuttisina lukuina sitä, että osuutemme nousisi 8 miljardista eurosta ei 13, koska emme soveltaisi 50 prosentin osuutta enää, vaan 40 prosentin osuutta. Ja unionin talousarviossa ensi vuonna komissio ehdottaa, että yleisvaraus 640 miljardia miljoonaa esirille olisi vapautettava ja sitten myös verkkojen Eurooppa, niin kuin totesin tässä, hyötyisi siis yhtään senttiä ei viedä verkkojen Eurooppa-rahoitusvälineeltä esiriin, jos esir jatkuu, niin siinä tapauksessa rahat tulevat yleisestä sitoumusmäärärahamarginaalista. Pilottihankkeesta parhaat kollegat, tilanne on hyvin yksinkertainen. Kaikki kollegat ovat eh, ehdottaneet eh, pilottihankkeitaan ennakkoarviointiin. Te välititte ne budjettivaliokuntaan ennen määräaikaa, joka oli 3. toukokuuta. Ja me kaikki lähetämme ne, sit, tai lähetämme ne kaikki sitten arvioitavaksi komissioon. Ja sitten kun saamme komission arvion, niin ja kuulemme, että mitkä hankkeet ovat saaneet komissiolta A- tai B-luokituksen, niin sitten eh, teemme näistä paketin ihan niin kuin on tehty aiempinakin vuosina, ja tulemme priorisoimaan sellaisia hankkeita, jotka saavat A- tai B-luokituksen komissiolta, eli ne kollegat, joiden ehdotus saa A- tai B-komissiolta, niin teillä on oikein hyvä mahdollisuus siihen, että pilottihankkeemme toteutuu, ja ne teistä, jotka saavat huonomman luokittelun kuin nämä A tai B, niin teidän tulee sitten ehkä parantaa ehdotustanne jatkoa silmällä pitää en. Me olemme saaneet näitä ehdotuksia kaikilta valiokunnilta, niin kuin viime vuonna, niin varmasti myös tänä vuonna. Tämän valiokunta on tehnyt hyvin mielenkiintoisia ehdotuksia, jotka tulevat sisältymään tähän lopulliseen pakettiin. Parahin paas aikaut. Tietenkin olet oikeassa. Ja tietenkin haluamme nähdä, että Euroopan talous luo vakaita, hyväpalkkaisia, innovaatioon, tutkimukseen pohjautuvia työpaikkoja ja siksi horisontti 2020 määrärahoja halutaan lisätä. Tässä on jo hyvä lähtökohta ja myös ne alat, eh, joita me täällä nyt erityisesti tänään käsittelemme, kuten verkkojen Eurooppa on otettu huomioon, mutta tämä meidän täytyy hoitaa yhdessä. Ja siksi eh, olen sitoutunut eh, myös tähän Envi-valiokunnassa siellä vieraillessani. Eli mun budjetti jaetaan ohjelmiin ja, ja mm, hankkeisiin, niin ilmastotavoitteet, joita olemme asettaneet, eivät ole yksinomaan poliittisia tavoitteita, vaan budjetin kautta on sitten varmistettava, että niitä talouden aloja tuetaan, jotka todella voivat luoda hyviä, pysyviä, kestäviä, hyväpalkkaisia, reilupalkkaisia työpaikkoja. Joten kyllä minun mielestäni on ihan ilmeistä, että tässä äh, avoin yhteistyö valiokuntiemme välillä tulee jatkumaan. Kiitos vielä kerran, että sain tulla vieraaksenne. Kiitoksia mielenkiintoisista ajatuksista, joita esititte puheenvuoroissanne. Yhteistyömme ja vuoropuhelumme jatkuvat tulevina viikkoina ja kuukausina siihen asti, että sitten syksyllä tämä talousarvio hyväksytään. Kiitos. Niin, haluamme kiittää esittelijää. Olet täällä tervetulleet. tervetullut tänne. Ja sitten esittelemme Todonenskin kautta toimittamme teille lausuntomme. Emme tietenkään halua, että liikenne politiikan budjettia pienennettäisiin, koska tarvitsemme sitä. Joten varoituksen sana tässä teille ja joka tapauksessa kiitoksia tästä alustuksesta ja tavataan hyvin pian. Kiitoksia. Merci à vous. Très bien. Et... Monsieur Kramer. Monsieur Kramer. Hyvää päivää. Teillä on täällä ryhmä Baden-Württembergin liikenneministeriöstä. Olette tuolla takana nostakaapa kätenne, tervetuloa tänne tähän valiokunnan kokoukseen, liikennevaliokunnan kokoukseen. Tervetuloa teille kaikille. Olemme oikein iloisia, että mukana on kollegoita, jotka käsittelevät liikenneasioita ja näin saamme myös teidän näkemyksiänne alueeltanne. Kiitoksia siitä, että olette täällä rinnallamme. Nyt menemme eteenpäin. Seuraava kohta esityslistalla koskee komission ehdotusta, jonka tarkoituksena olisi puuttua päästökauppasopimukseen. Tämä viittaa 2016 kokoukseen ja on viime kokoukseen, jossa päästiin sopimukseen koskien maailmanlaajuista järjest... markkinaperusteista toimenpidettä, joka tunnetaan tällaisella, tällaisena stop the clock, eli keskeytyspäätöksenä. Meillä on artiklan 55 mukainen menettely työjärjestyksemme mukaan. Tätä olemme siis pyytäneet sinnikkäästi, mutta, mutta puheenjohtajakokous kuitenkin siitä kieltäytyy, joten olemme nyt tässä Envin kampulan alla. Nyt annan joka tapauksessa e- valmistelijallemme puheenvuoron. Edustaja Foster voi esitellä lausuntomme. Olkaa hyvä. Well, thank you, Chairman. And um, yes, I'd just like to comment on that. I think uh, I'd like to, obviously, for the... Haluaisin <clears throat> kommentoida tätä. Haluan kiittää tietysti varjoesittelijöitä ja koordinaattoreita siitä, että sain valtaansa tukea niin, että saimme yhteisessä ympäristövaliokunnan kanssa, tai yritimme saada val- toimivallan tässä asiassa, emme ole kuitenkaan menestyksekkäitä. Ja varoitan vain siitä, että meillä on lukuisia hetkiä liikennevaliokunnassa ja asioissa, joissa on ole tärkeä valiokunta. Jos tämä jatkuu tällä tavoin, meistä tulee ympäristö- ja työllisyysvaliokunnan alivaliokunta, ja minusta se olisi kovin valitettavaa, koska minä olen kyllä nauttinut työstä tässä hyvin voimakkaassa valikunnassa, joten meidän pitää kyllä pitää voimastamme puolta tulevaisuudessa. Me olemme nyt siinä, missä olemme. Ja varjoesittelijät varmastikin ovat saaneet kappaleen tätä luonnosta. Yritin eh, esitellä miksi olemme täällä, miksi käymme keskustelua tästä. Haluaisin muistuttaa myöskin valikuntaa siitä, mitkä ovat syyt siihen, että tilanne ikaossa oli sellainen kuin oli siksi, että tästä valiokunnasta ECRn, EPPn, eh, e ALDEn ja SDn jäseniä olivat paikalla, jotka katsovat, että EUn osalta ei ollut pääsemässä mihinkään ilman ilmailuliikenteen osalta, että oli konflikteja, että oli painostusta, joka kohdistui kauppasopimuksiin ja lentokonetilauksiin, joten me katsomme, että meidän pitäisi nyt toimia <clears throat> ja aivan oikein. Näin Sim Kallas päätti toimia myös, ja nyt on hyvä, että meillä on komissiosen Bulls, joka toimii meidän puolestamme tässä asiassa. Joten tuen täysin tällaista maailmanlaajuista ohjelmaa. Missään tapauksessa henkilökohtaisesti en ole pyrkinyt olemaan epärealistinen, mutta olen aina katsonut, että pelkästään EUn ohjelma voisi olla ongelmallinen niin kuin osoittautuikin, joten minusta olemme oikealla linjalla. Komission jäsen on tehnyt erinomaista työtä meidän puolestamme. Hän on edustanut meidän intressejämme Montrealissa ja olen tietoinen siitä, että noin 70 maata on vapaaehtoisesti liittymässä tähän tulevaan hankkeen eh, Korsia hankkeeseen, joka kattaa siis hyvin suuren osan ilmaliikenteestä, että erittäin tärkeää. Meidän pitää myöskin ottaa huomioon se, että on 191 maata, jotka ovat mukana ikaossa, mukaan kaikki EUn jäsenvaltiot, ja meillä on EUn toimielimenä myös tällainen tarkkailija-asema, joten on hyvin tärkeää, että me vie, otamme huomioon muiden 165 maan näkemykset, joilla on oikeus olla näkemys siitä, miten korsia tulee toimimaan. Ja haluan ottaa tämän esille siksi, että me emme voi muuttaa sitä, miten ja ikä on muotoillut omia ratkaisujaan. Se on YK-järjestö, niin kuin tiedämme. Meidän on toimittava niiden edellytysten mukaisesti, jotka sieltä meille on ilmoitettu. Ja minusta Tämä näkyy hyvin tarkistuksista ja näkyy myös siinä, minkälaisen suhteen komission sen Bultson tässä rakentanut. Meillä oli siis hyvä kokous Montrealissa viime vuonna ja se oli todella erittäin hedelmällistä. Kuten huomaatte, minä en ole tehnyt kovinkaan paljon tarkistuksia, minä tuen komission ehdotusta, mutta olen tehnyt pari korjausta, jotka minusta olisi otettava huomioon. Minusta on tärkeää, että Valiokunta, valiokunta tai komiteoiden ikä on sisällä tehdä työnsä, koska en usko, että ympäristövaliokunnan tai liikennevaliokunnan tulisi määritellä yksityiskohdat, jotka liittyvät korsiaan. Sitä meidän ei tarvitse tehdä. Ja mitä tulee korsiaan, mitä me haluamme on kansainvälinen, globaalinen toimenpide, jota me kaikki voimme noudattaa. Sitten on myöskin kysymys siitä, miten tätä voidaan soveltaa etämaihin. No nyt selvästikin on olemassa järjestely Schengen-maille, ja kun katsoo noudattamista ja sitä, mikä on kansainvälinen lento, niin kolmannista maista tulevat lennot mutta on myöskin EUn sisäisiä lentoja, joita voidaan pitää kansainvälisinä. Olen sanonut tämän yhdessä tarkistuksessa, että meillä ei ole, saisi olla päällekkäisyyttä ohjelmissa sen osalta, miten lentoyhtiöt ja jäsenvaltiot toteuttavat tätä, koska siitä ei varmaankaan olisi apua. Jos me siis katsomme mainita tarkistuksessa kaksi, joka koskee etan sisäisyyttä ja jossa toteaa, että päälle, ristiriidasta päällekkäiset maakohtaiset järjestelmät, koska olemme järjestelmät mikä tahansa, minun näkemykseni on sen, että sen täytyy koskea kaikkia. Ei täytyy koskea myöskin kotimaan lentoja, jos jokin jäsenvaltio näin haluaa toimia. Se, että pyritään pitämään yllä erilaisia järjestelmiä, on mahdotonta ja se olisi byrokraattinen painajainen ja se olisi myöskin kallista Euroopan lentoyhtiöille, eikä siitä olisi pitkän tähtäyksellä apua. Ja, en, arvostaisin tämän varoituksena. Me en ole ehkä pystynyt korostamaan sitä, mitä olemme tehneet tässä valiokunnassa. Olemme mukana, olen myöskin ollut mukana teollisuusvaliokunnassa ensimmäisellä vaalikaudella silloin, kun puhuttiin Galileosta ja myöskin Cesarista, äh, Cesarista Clean Sky ykkösestä ja kakkosesta – ja Clean Sky 3, joka on odotettavissa, joten me ottaneet tällaisen ennakoivan lähestymistavan täällä liikennevaliokunnassa, ja minusta tuntuu siltä, että sitä ei ole täysin tunnustettu silloin aikoinaan, mutta nyt se täytyy, jos katsotaan sitä, miten me suhtaudumme tiettyyn liikennemuotoon. Sitten vielä muutama tar- asia. Olen vahvistanut sitä, mitä pitää tunnustaa mikä pitää ottaa huomioon, pienten pieniä lentokoneita käyttävät yhtiöt. Jos me katsomme tätä alkuperäistä ETS-järjestelmää EU-ssa, niin me olemme sulkeneet pois tällaiset kokeilulennot, koska niissä ei ole mitään rahtia tai vastaavaa. Ja tietysti on ollut huolestuneisuutta siitä, että jos jokin lento voisi muuttaa, puuttua, olla aloittaa tällaisena EUn sisäisesti aloittaa jonnekin muualle, silloin voidaan kysyä, mikä järjestelmä sitten koskisi näitä koneita, jos, niin kuin sanottu, tulisi tilanne, jossa on erilaisia järjestelmiä samaan aikaan. Korsia on järjestelmä, joka ei vastaa tietenkään mitään ETS, ja näitä kahta ei saa sekoittaa toisiinsa, koska ne ovat täysin erilaisia, joten olen tehnyt poistoja muutamiin kohtiin komission asiakirjaa, koska komission ehdotus siksi, että siinä on, siinä on tavallaan tehty artikla 28 siis tarpeettomaksi. Eräs avainalue, josta minulla on voimakas näkemys, on se, että mihin tulot menisivät tulevaisuudessa. Alkuperäisessä EU ETS se oli hyvin epämääräistä. Kaikki tulot, joita jäsenvaltiot keräsivät, menivät jollakin tavoin ilmastonmuutoksen käsittelemiseen tai kolmanteen maailmaan, mutta eh, niistä ei ole selkeää määritelmää. Ja me tiedämme, että tämä voi olla hyvinkin arvokasta, mutta toisaalta usein niitä rahat eivät päädy oikeisiin kohteisiin. Minun ehdotukseni on aina ollut, että mitä tulee mit tahansa, mitä jäsenvaltiot keräävät korsia järjestelmän kautta tulevaisuudessa, pitäisi palauttaa takaisin ilmaliikenteen sektorille tutkimukseen ja teknologiaan, niin, että tämä teknologia saa tukea sen tekemisen, mitä me haluamme sen tekemään, niin että siitä tulee puhtaampaa ja vihreämpää ilmailua, niin että ilmaliikennesektori Euroopassa pysyy kilpailukykyisenä ja maailman tasoisena. Ja, mutta täytyy varmistaa se, että voimme hyötyä tästä. Joten kokonaisuudessaan olen pyrkinyt tekemään edistykseni mahdollisimman yksinkertaisen – minä menin kuuntelemaan keskustelua ympäristövaliokunnassa, jossa olen varajäsenenä tänä aamuna. Enkä voi sanoa, että olisin ollut erityisen iloinen jo erinäistä kommenteista. Minusta siellä on hiukan realismin puutetta ajatellen, että nyt yhtäkkiä voitaisiin palata takaisin EUn päästökauppajärjestelmään. Me emme voi palata takaisin siihen jos tämä globaali järjestelmä ei toteudu siksi, että alkuperäinen EUn ETS ei toiminut, eikä se tule toimimaan edelleenkään suhteessa kolmansiin maihin, jos me tulemme tilanteeseen, jossa parlamentin jäsenet uskovat, että yhtäkään voidaan palata menneisyyteen. Me palaisimme takaisin lähtöruutuun. Ja jos me olemme vakavissamme siitä, että haluamme osallistua globaaliin järjestelmään, jota minä ja sen minä pidän itseään niin kuin myös valiokunnan jäsenkin, vaan tämä on meistä paras mahdollisuutemme. Meidän pitää ottaa tällainen ennakoiva kanta. Meidän pitää varmistaa se, että voimme pysäyttää kellon kolmannen kerran itse asiassa ja, ja mahdollistaa se, että ikau voi tehdä sen, mikä sen haluamme tekevän. Kiitos tuosta, jonka olen saanut varjoesittelijöiltä tässä asiassa. Ja odotan mielenkiinnolla kommentteja varjoesittelijöiltä, samoin kuin mahdollisesti muilta jäseniltä. Me olemme itse asiassa suunnitelleet jotakin varjostöiden kanssa lähiaikoina. Kiitos, puheenjohtaja. Kiitoksia, edustaja Foster. Nyt annan puheenvuoron varjosettelijoille. Aloitan teistä. Edustaja Ferber, olkaa hyvä. Frau Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja. Parahin Jacqueline, pahoittelen, en kuullut puheenvuorosi alkua. Olin Panama tutkimusvaliokunnassa ja olin siellä suojelemassa komission puheenjohtajaa epäreilulta hyökkäyksiltä. Ei, vakavasti ottaen olen hyvin kiitollinen tästä ehdotuksesta, tästä tekemästäsi lausuntoluonnoksesta. Me olemme tässä samalla puolella. Eh, Jackie Foster, suuret kiitokset tästä lausuntoluonnoksesta. Se on ihan oikean suuntainen. Tietenkin me haluamme, että myös ilmailuliikenne hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä tekee oman panoksensa, mutta jos katsotaan nyt näiden toimien, äh, meritoimien mahdollisuuksia, mitä tulee päästöjen vähentämiseen, niin äh, kauppasertifikaatti tulee vasta neljäntenä tai viidentenä toimivana ehdotuksena. Siis liikenteen, liikennevirtojen parantaminen on huomattavasti tehokkaampaa ja liikennejärjestelyjen tekeminen. Ja toiseksi sitten infrastruktuurin parantaminen vähentää myös päästöjä. Frankfurtin lentokentälle pari vuotta sitten avattiin uusi kiitorata ja nyt äh, kun laskeutuu Frankfurtiin, niin ei tarvitse ensin äh, kiertää lentokentän yli kolme kertaa. Eli äh, parantunut infrastruktuuri, sekin vähentää 5-8 prosentin verran päästöjä, kun lentokoneet eivät joudu kiertelemään kentän yllä, vaan pääsevät suoraan laskeutumaan. Sitten tietenkin koneen moottoriteknologia. Teknologia on hyvin tärkeää hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä ja tässä tutkimus on tärkeässä roolissa modernit moottorit ja myös modernit lentokoneet, modernimmat siipirakennelmat ja niin edelleen voivat nekin johtaa taas video jo 8 prosentin päästövähennykseen. Ja päästökauppajärjestelmä tällaisenaan voi korkeintaan vähentää hiilidioksidipäästöjä. Jos se olisi toiminut sellaisena kuin silloin joskus sen kuvittelimme, niin se olisi johtanut mm, korkeintaan 4 prosentin hiilidioksidipäästövähennykseen. Eli olen valmistelijan kanssa täysin samaa mieltä siitä, että meidän tulee panostaa niihin toimiin ja niihin välineisiin, joiden vaikutus on suurin, jotka johtavat suurempaan hiilidioksidipäästövähennykseen liikenteessä kuin mitä ETS-järjestelmä johtaisi. Nyt siis kyse ilmailualasta. Ja tämän lisäksi tällä kaikella on tietenkin vain vaikutusta, jos tästä on sovittu kansainvälisellä tasolla. Jos me siis haluamme aidosti aiheen globaalistamista, niin sitten meidän täytyy lähestyä aihetta globaalisti. Eivät ongelmat ratkaise sillä, että ratkaist, tule sillä ratkaistuksi, että me Euroopassa otamme käyttöön toimia ja muut eivät. Ja tämä itse asiassa johtaa vain siihen, että eh, suuret hubit syntyvät sitten Euroopan ympärille ja meistä tulee sitten vain syöttö, liikenne, eh, taho. Eikä sen nyt varmaankaan pitäisi ollenkaan olla meidän strategiamme, joten meidän tulisi tehdä kaikkemme, jotta voimme tutkimuksen ja kehityksen alalla – ja niiden mahdollisuuksien äh, alalla, joita nyt tässä mainitsin, kuten äh, Euroopan yhtenäinen ilmatila muun muassa, pyrkiä toimimaan. Ja meidän tulisi myös kansainvälisellä tasolla tehdä kaikki mahdollinen korsiajärjestelmä, äh, myös globaalina järjestelmänä hyvin tärkeää, sitä tulisi tukea ja meidän tulisi välttää kaikkia sellaisia virheitä, joita menneisyydessä olemme tehneet, nimittäin tuo kompromissi tuolloin aikoinaan ensimmäisessä ETS-versiossa eh, Tranin ja Envin välillä sopii siitä, että tämä otetaan käyttöön, eh, kunhan se toimii kansainvälisesti, mutta kun ei se ole koskaan toiminut kansainvälisesti, ja näin sitten nämä kaikki ongelmat ovatkin syntyneet. Joten uskon, että valmistelijan valitsema lähestymistapa on aivan oikea, ja täällä liikennevaliokunnassa Mm, toivoakseni saamme aikaan hyvän lausunnon ja olen kyllä hyvin optimistinen tämän suhteen luonnollisesti voimme vähentää eh, lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjä, mutta meidän tulee valita oikeat prioriteetit eh, päästöjen vähentämiseksi. Ja toivottavasti saamme tämän sitten eh, maistumaan myös ystävillemme siellä ympäristövaliokunnassa. Kiitos. Kiitoksia edustaja Ferber, sitten edustaja Nielsen. Tack så mycket, herr ordförande. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos eh, myös Rova Fosterille tästä lausunnosta. Yhdessä olinkin kollegojen kanssa, minä olin Montrealissa, jos meillä oli siellä parlamentin valtuuskunta yhdessä komission ja neuvoston kanssa. Ja Olimme myöskin tapaamassa Euroopan edustajien kanssa ja silloin me totesimme, että me olimme aika iloisia siitä, että saamme maailmanlaajuisen järjestelmän, vaikka siinä on huomautettava, mitä yksityiskohtiin tulee. Olimme iloisia siitä, että pikkuhiljaa tällaisesta vapaaehtoisesta järjestelmästä tulisi sitova ja että niin monia maita on jo mukana, mutta kaikki maat eivät ole mukana. Minä katsoin tuolloin, ja edelleenkin olen sitä mieltä, että meidän tehtävämme on nyt toimia niin, että tämä maailmanlaajuinen järjestelmä tulee sellaiseksi, että se on todella kestävä, että kaikki liittyvät siihen. Ja siinä mielessä komission ehdotus on erittäin hyvä. Siinä otetaan huomioon mahdollisuudet, joita globaali järjestelmä tarjoaa, ja pyritään sanomaan, että nyt Euroopan on tehtävä oma osuutensa, jotta tämä globaali järjestelmä saadaan käyttöön. Joten minusta komission ehdotus on hyvä. On myös tärkeää, että huolehdimme siitä, että tämä järjestelmä saadaan käyttöön. Ja totta kai samaan aikaan sen rinnalla on tehtävä siihen suuntaan, että pannaan toimeen Pariisin sopimus jäsenvaltioissa, niin että me otamme askelia eteenpäin, mitä tulee ympäristökysymykseen se on erittäin tärkeää. Mitä tulee sitten ehdotukseen täältä meidän valiokunnastamme, siis tähän lausuntoon, me emme saa tietenkään huonontaa komission ehdotusta, meidän täytyy pyrkiä parantamaan sitä. En ole varma siitä, olenko yhtä mieltä kaikesta, mitä Rova Foster kirjoittaa lausunnossaan, mutta se on hyvä perusta jatkotyölle. Sen lisäksi on ympäristövaliokunnassa käynnissä mielenkiintoista keskustelua muun muassa siitä, miten voidaan parantaa komission ehdotusta silloin, kun kysymys on esimerkiksi avoimuudesta. Meidän pitäisi saada lisää avoimuutta tähän prosessiin, prosessin, joka on käynnistymässä. Ja minä tulen tekemään joitakin tarkistuksia, jotka menevät tähän suuntaan. Kiitos. Merci, monsieur Nilsson. Kiitoksia Nilsson. Seuraavana edustaja Meissner. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset Jackie Fosterille tästä mietinnöstä, joka minusta on hyvä. Minä tuen sitä. Tässä on kovin paljon kaikenlaista, mitä jo sanottiin. Markus Felber sanoi monia asioita, jotka olivat minun näytöksenä. Joskus saattaa käydä niin, että ollaan yhtä mieltä, vaikka sitä etukäteen olisi uskonutkaan. Tulevaisuuden lentokone vuonna 2011 minulle esiteltiin se Ebasin uuden vuoden vastaan tuolla Hampurissa. Sen täytyisi olla sellainen, että se ei aiheuta enää lainkaan päästöjä. Sen on tarkoitus olla huomattavasti kevyemmistä materiaaleista, joilla on, jotka vaativat vain toisenlaista energian käyttöä. Se sitä, että tutkimus ja kehitys on erittäin tärkeää, jotta päästöjä voidaan vähentää ja liikennettä, lentoliikennettä, jota aina tulemme tarvitsemaan, voidaan vähentää kun täällä puhuttiin aiemmin, totesimme myöskin, miten tärkeää tuotannolle tämä on. Sitten infrastruktuuri, sitäkin täällä on sanottu kaikenlaista, sanon että tietoisesti jotakin aivan muuta. Sellainen vaihtoehto, jossa voisimme vähentää vähähiilistä ilmaliikennettä tai vähentää hiilen käyttöä, mikä koskee myöskin lentoasemia. Jos ajatellaan vaikkapa tällaista liikkumista, kun koneet liikkuvat kentällä, se voisi olla hyvin yksi mahdollisuus. Ensin tämä yksi yhtenäinen eurooppalainen ilmatila on hyvin tärkeä asia. Toivon, että se onnistuisi jossakin vaiheessa, että jäsenvaltiot todellakin liikkuisivat tässä asiassa. Voimme lentää yhden reitin. Jos lentää Bilbaosta äh, Frankfurtiin, ensin on mentävä pohjoiseen, sitten 180 astetta takaisin etelään, sitten itään ja kulkea äh, Espanjan pohjoisen rannikkoa pitkin ja sitten taas Ranskan äh, rannikkoa pitkin, koska Ranska nyt ei saa lentää, ja sitten Ranskan yläpuolella sitten sieltä kääntyä itään kohti Frankfurtia. Tämä on uskomaton, tämä vaatii valtavasti polttoainetta. Tällaisia asioihin puuttuminen on paljon tärkeämpää vielä kuin itse päästökauppa, vaikka päästökauppakin on tärkeää. Minusta on aivan oikein, että siitä puhutaan, mutta täällä puhutaan aina sen puolesta, että se ei voi olla jotakin, mikä Eurooppa tekee yksin. On tietysti kaunista, jos Eurooppa etenee asiassa, joissakin asioissa me todella olemmekin edellä kulkijoita, Olemme havainneet kuitenkin aiemmissa päästökauppakysymyksiä, jotka liittyvät lentoliikenteeseen, me pyrimme siinä muut pakottamaan tekemään jotakin, mitä me teimme, ja se ei toimi. Oli Moskovan julkilausuma, jossa kolmannet maat sanovat, että ne eivät enää mene ikaon edes neuvottelemaan, koska eurooppalaiset uskovat, että he voisivat yksin pelastaa maailman. Tehkööt sitten, jos haluavat, mutta me emme sitten maksa tästä mitään ja, ja kiellämme lentoyhtiötämme osallistumasta tähän hankkeeseen. Nyt Pariisin ilmastokokous oli hyvin tärkeä äh, läpimurto. On todellakin vahinko, että Trump Yhdysvalloissa pyrkii nyt siinä tuhoamaan. Ja sitäkin tärkeämpää on, että kansainvälisesti me pyrimme nyt näitä päätettyjä ympäristön parantaa, ympäristöä parantavia toimia myöskin toteuttamaan, noudattamaan jopa tarvittaessa vaikka ilman Yhdysvaltia, niin voimme kuitenkin vahvistaa sitä niitä sitten niin, että saavutamme nämä ilmastotavoitteet. Tämä nyt kenties on hiukan liian myönteistä ajattelua, mutta tähän suuntaan minusta meidän pitäisi mennä. Ja minusta sekä ilmastoliikenne, ilmaliikenne että laivaliikenne, joka on globaalia ja joka globaalista johtaa päästöä, on jotakin sellaista, jossa pitäisi yhdessä kaikkien halukkaiden ja allekirjoittaneiden kanssa toimia, y, toimimaan yhdessä. Kaikkien allekirjoittavat tämän Pariisissa. Ja lopuksi vielä, meillähän on sekin tilanne, että parlamentti on jo puhunut tämän äh, ICAon yleiskokouksen äh, ratkaisun puolesta. Se oli Telitskan mietinnössä, joten parlamentissa me olemme jo muutenkin sitä mieltä enemmistönä, että meidän pitäisi kulkea siihen suuntaan, jota ICAO osoittaa – ja samaan aikaan tämä Single European Sky ja innovatiivista teknologiaa. Merci beaucoup, Madame Meissner. Kiitoksia edustaja Meissner. Sitten näin. Arvoisa puheenjohtaja, kiitokset raportöörille pohjaluonnoksesta. Ja voin kyllä hyvin tunnustautua sellaiseksi planeettaa puolustavaksi hörhöksi, joka on huolissaan siitä, mitä tälle meidän maapallollamme on tapahtumassa ja toivon, että me yhdessä voimme löytää ratkaisuja, joilla näitä päästöjä aidosti kyetään vähentämään myös lentoliikenteen puolelta. Olisin oikeastaan todennut ihan samaa tästä Single European Skysta, mitä kollegani Meissner tuossa edellä totesi. Lisäisin siihen myös sitten sen, että me pystyisimme yhteistyössä rakentamaan sellaisen toiminta-alustan, jossa hyviä käytäntöjä, osaamista, vähähiilisiä innovaatioita pystyttäisiin jakamaan ja viemään eteenpäin koko Euroopan alueella. Silläkin olisi jo iso, iso merkitys, samoin kuin koko rahoituksen suuntaamisella ja siitä käytävällä keskustelulla muuallakin kuin budjetissa. Sen lisäksi olisin valmis, valmis miettimään jopa samantyylistä ratkaisua, mitä kansainvälisen merenkulkujärjestön osalta pohdittiin päästökaupasta, päästövähennystavoitteista, jos ikaossa ei päästä yhteiseen ratkaisuun tulevien vuosien aikana. Ja ainakin itsestä tuntuu tällä hetkellä myös se keskustelu, mitä käydään tästä päästöoikeuksista, mikäli näitä päästöoikeuksia lähdetään laajasti käyttämään ja myymään, niin mielestäni ihan kaikissa kokonaisuuksissa kaikki varat pitäisi hyödyntää vähähiilisten innovaatioiden ja, ja prosessien edistämiseen. Siinä lyhyesti, kiitos. Merci, Madame Kilenen. Kiitoksia, edustaja Kyllönen. Sitten edustaja Delunde, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitoksia, puheenjohtaja. Keep increasing. Ilma, edistä, elämme maailmassa, jota ilmastonmuutos rajoittaa, on aivan mahdotonta jatkaa samaa rataa vielä Pariisinkin jälkeen. Ehdotamme siis seuraavaa. 2021 alkaen Euroopan unionin pitäisi täytäntöpana IKA on korsia nykyisen ETS-järjestelmän mukaisesti. 50 prosenttia päästöistä pitäisi kuitenkin sulkea pois reiteille, joissa kohdemaa täytäntöönpanoa ja korsia kansallisen sääntelyn kautta. Toisekseen ilmaston, il, ilmailun ilmastovaikutukset eivät ole ainoastaan hiilidioksidista. Muut vaikutukset ovat ne 2-4 kertaa kar, korkeampia. Siksi ei voi laittaa hintaa ainoastaan hiilidioksidille, vaan koko ilmastovaikutuksille. Jotta tämä voidaan ottaa huomioon, eh, ilmailun päästöille olisi asetettava kerroin kolmas kohta ilmailualan on otettava oma osuutensa ilmastotalkoista, kuten muidenkin alojen. Siksi ilmailualaa ei voida sallia säilyttää tasoa tai lisätä päästöjä. Siksi kohdat kehotamme, että komissio käyttää lineaarista tekijää vuodesta 2021 alkaen. Neljäs kohta ETS mukaan vapaan oikeuksien jako voidaan, niistä voidaan käyttää ainoastaan niillä aloilla, joissa on vakava hiilivuodon riski. Näin ei ole ilmailualalla. Tällä hetkellä Tukholman ja Brysselin kustannus olisi noin yksi euro. Kansainvälisillä lennoilla keskimäärin noin viisi euroa olisi hinta, vaikka, vaikka oikeudet olisivat paljon korkeampia, niin kustannukset olisivat silti hyvin pieniä. Näin olen olisi täysin hyödynnettävä huutokauppa, huutokauppaamista. Kiitoksia edustaja nyt käännyn komission puoleen. Annan puheenvuoron Rova Graffille ilmastopääosastolta. Haastat ovat suuria. Emmekä voi sulkea silmiämme koskien tätä il- ilmailua ja ilmastovaikutuksia ja ilmailuvaikutuksia ilmastonmuutokseen. Olkaa hyvä. Si, madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja ja iltapäivää kaikille. Haluaisin kiittää valmistelija Fosteria tästä lausuntoluonnoksesta. Haluaisin kiittää myös varjoesittelijöitä ja kaiken kaikkiaan haluaisin kiittää tuesta komission ehdotukselle. On hienoa tulla tänne tänä iltapäivänä sen jälkeen, kun Envi-valiokunnassa olemme tästä jo käyneet hyvää keskustelua. Kontekstista ensin hieman omalta osaltamme. Kuten tiedätte, komissio teki ehdotuksen sen jälkeen, kun ICAOssa te hyväksyttiin päätöslauselman koskien globaalista e- ilmastonmittaamisesta. Kyseessä on niin sanottu korsia, jonka tarkoituksena on säädellä ilmaston, ilma, ilmailualaa vuonna 2021 jälkeen ilmaston osalta. Kunnianhimon taso jäi vähän alemmaksi kuin EUn tarkoitus alun perin oli, mutta samaan aikaan tämä tulos oli jo hyvin ajoitettu ja tervetullut, että globaalisti voidaan puuttua näihin ilmailun ilmastovaikutuksiin. Tätä todella tarvitaan varsinkin nyt 2021 Pariisin sopimusten jälkeen. Ja kun kansainvälinen yhteisö on sopinut siitä, että, so, että pidetään koska lämpötilan nousu selvästi kahden asteen alapuolella ja samanaikaisesti ilmailualan päästöt ovat lisääntyneet, joten tämä toimi oli erittäin tervetullut. Tavallaan me kaikki tunnustamme sen, että tämä on aivan vasta ensimmäinen askel. Put into, uh, uh, something workable, operational. Nyt tarvitaan jotakin operatiivista ja toimivaa meidän velvollisuutemme on toimia ennen vuotta 2021. On hyvin tärkeää, että tämä poliittinen päätöslauselma saadaan nyt toimivaksi, tehokkaaksi järjestelmäksi, joka toimii käytännössä. Mitä tämä täsmälleen tarkoittaa? Muutamat teistä siitä puhuivatkin. Tällä hetkellä käydään neuvotteluja ICAOssa – ikään kuin sääntökirjasta, joka tarvittaisiin, jotta voitaisiin tukea Korsian täytäntöönpanoa. Tässä puhutaan avoimuussäännöistä, valvonnasta, mittauksesta, rekistereistä, kompensointien laadusta. Nämä ovat kaikki hyvin tärkeitä sääntöjä jotka koskevat järjestelmän avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta, niitä vältetään, vältetään kahdenkertainen laskeminen ja varmistetaan se, että se on tehokas ja toimiva, uskottava järjestelmä. Tässä, on, tässä ollaan nyt siis menossa. Mukana ovat korsien eri osapuolet. Olemme tässä aktiivisesti mukana, koska Tämä on meille hyvin tärkeä. Valmistajan Foster viittasikin sitten tähän toisen asiaan, nimittäin, että 67 valtiota äh, yleiskokouksessa viime vuonna sitoutuivat tähän järjestelmään aivan alusta asti. Kyseessä oli poliittinen sitoumus, joka tuolle tehtiin. Se on nyt saatava muutettuksi kansalliseksi lainsäädännöksi. Sen, sillähän on loppujen lopuksi merkitystä. Tarvitaan konkreettista oikeudellisesti sitovaa lainsäädäntöä kansallisella tasolla. Ja siihen liittyy vielä useita varaumia, joita monet maat jättivät. Tässä kontekstissa komissio siis teki oman ehdotuksensa. Tarkoituksena on helpottaa ICAOn jäljellä olevaa työtä. Joten tulevaisuudessa päätimme jatkaa sama lähestymistapa kuin ennen yleiskokousta. Eli meillä on supistettu soveltamisala ja sitten kun meillä on selve, selvyys Korsian täytäntöönpanosta ja säännöstä ja kotimaista toimista, sitten arvioimme tilanteen ja tarkastelemme EUn ETS tässä valossa. Tästä on siis kysymys Euro- Euroopan komission ehdotuksessa. Vielä yksi hyvin tärkeä asia liittyy siihen, että tarvitaan ehdotuksen nopea hyväksymistä. Kuten tiedämme, mikäli emme tue ja hyväksy ehdotusta nopeasti, sanotaan vaikka vuoden loppuun mennessä, ja joka tapauksessa ennen seuraavan syklin alkamista, niin jäämme jälkeen toivomme, että että toimimme ripeästi niin, että kansainväliset kumppanit eivät petty eikä, eikä tehdä hallaa ikaon työlle jatkossa. Olemme tietenkin omalta osaltamme valmiita nopeuttamaan sopimuksen pääsyä neuvoston ja parlamentin kanssa. Sitten nykyisistä poikkeuksista ja tarkastelusta. Meidän vastuunamme on todellakin jättää ikalle tilaa, saada aikaan kunnolliset tehokkaat säännöt ja aloitte, on myös aloitettava tarkastelun valmistelu. Se olisi pitää tehtävä hyvin perusteellisesti ja huomioiden kansainväliset kehityskulut ja myös Euroopan sisäiset lennot. Meidän on toimittava 2030 ilmastotavoitteiden mukaisesti. Odotamme tietenkin, että myös ilmastosektori osa, siis ilmailusektori osallistuu tähän niin kuin 2020 tavoitteissakin tilanne on. Tämä on hyvin tärkeä elementti. Sitten vielä omalta osaltamme on todettava, että ehdotus on täysin neutraali. Meillä on useita vaihtoehtoja, mutta on tärkeää, ei valintoja tehdä liian aikaisin. Meidän on tietenkin vältettävä päällekkäisyysjärjestelmien välillä. Kuten edustaja Foster totesi, on tärkeää muistaa, että Korsiassa on kyseessä kompensointi, eli kansainvälisten oikeuksien käyttö, kun taas ETS on kotimaisten päästöjen vähentämistä. Tämä on suuri ero, erityisesti kun otetaan huomioon vuonna 2013 ilmastotavoitteisiin pääseminen eu sisällä. Ja otan huomioon myös se, että on paljon muita toimia, joita me voimme hyödyntää. Niitä voitaisiin vielä parantaa ja pitäisikin parantaa, mutta tarvitsemme korsia vielä silloin tekijänä Euroopan unionissa on, on varmasti reilua sanoa, että tämä järjestelmä toimii ja tuottaa tuloksia tällä hetkellä. Sitä hyvin korkealla tasolla, korkealla tasolla pidetään kiinni ja vuosittain kohtaiset tulokset ovat merkittäviä. Lopuksi vielä muutama asia. Korsiasta ehkä vielä. Olemme täysin sen takana ja pyrimme tukemaan sitä mahdollisimman paljon, mutta ehkä tähän yksi varoituksen sana. Ei pidä antaa sellaista vaikutelmaa, että se on paras väline kansainvälistä ilmailua ajatellen. Se ei ole todellakaan vielä valmis, kuten sanoin. Ja meidän on vielä nähtävä, millaiset säännöt siihen otetaan. Meidän on toki osoitettava sitoumusta globaalia järjestelmää varten, mutta samanaikaisesti on toimittava ja edettävä varovasti ennen kuin annamme mitään viittauksia ja viheitä eu sisäisiä lentoja koskien ja e- tulevaa ETS-järjestelmää koskien tarvitaan tasapainoa ja uskon, että kuten olette nähneet komission ehdotuksesta, otimme mukaan viittauksen lineaariseen vähentämistekijään 2020 jälkeen on ETS, että tämä jatkuu näin tietenkin arvioiden mukaisesti. Olemme toimineet näin, että olisimme johdonmukaisia muiden ETSn kattamien alojen kanssa ja kuten jo aikaisemmin sanoin, on huomioitava johdonmukaisuustarve vuoden 2030 ilmastotavoitteiden osalta. Tämä siis tärkeänä kohtana. Tämän lisäksi varmastikin olemme yhteyksissä teihin ja voimme keskustella tar- tarkistuksista, joita tulette tekemään. Olemme valmiina tekemään tiivistä yhteistyötä teidän kanssa. Kiitoksia. Merci beaucoup, Madame pour vos explications. Suuret kiitokset näistä selvityksistä. Nyt hyvin lyhyesti annan puheenvuoron e- esittelemme valmistelija Fosterille. Very much and thank you. Kiitos ja kiitos kollegoille ja komissiolle. Komissio puhui tästä lineaarisesta tekijästä ja selvästikin olen ottanut tämän osion pois tästä alkuperäisestä ehdotuksesta tarkoituksella kahdeksan. Ja tämän tein siksi, että on ennenaikaista ottaa tämä lineaarinen tekijä tähän mukaan silloin, kun kysymys on täysin erilaisesta järjestelmästä. Siksi otin tämän lineaarisen kertoimen pois. Ja komissio varmastikin ottaa tässä hyvin varovaisen vaan Joko me olemme mukana tässä tai emme. Meidän pitää Euroopan ottaa tällainen hyvin rohkea lähestymistapa, koska muuten ei ole kovinkaan järkevää käydä mitään keskustelua Montrealissa. Minä olin hyvin myönteinen me voimme saada hyvän tuloksen todellakin. No sitten muutama kommentti kollegoilta. Kiitos Markus Ferberille. Tuo oli erittäin hyvä kommentti, koska en usko, että jäsenvaltioihin osoitetaan riittävästi painostusta. Me tiedämme, että on kapasiteettiongelmia lentoasemilla. Me tiedämme, että on ongelmia eri jäsenmaissa, mitä liittyy suunnittelulupiin, koska ihmiset välttämättä halua uusia kiitoratoja tai uutta lentoasemaa. Ja on tilanne johtaa siihen, että on lentoaseita, jotka odottelevat ja polttoainetta kuluu, syntyy päästöjä, jotka ovat hyväksi ympäristölle, joten jäsenvaltioiden täytyy tunnustaa, että niiden täytyy kantaa vastuu, joka niillä on. Toinen asia, joka liittyy tähän Single European Sky-kysymykseen, minä olen täysin samaa mieltä tästä asiasta, koska on liikaa epäröintiä Euroopan unionin taholla, European sitä ei ole pantu toimeen. Ja kysymys on poliittisen tahdon puuttumisesta, ja tämän täytyy muuttua. Jäsenvaltioiden täytyy noudattaa näitä säädöksiä, jotka on jo lyöty lukkoon tällä alueella. Sitten Pariisin sopimus. Kerran Nils mainitsi Pariisin sopimuksen muun muassa, ja olen yhtä mieltä, tämä kuitenkin muistuttaa, että ilmaliikenne eikä laivaliikenne ole mukana Pariisin sopimuksessa – mutta meillä voisi olla siitä jotakin hyötyäkin, muun muassa siksi, että toisaalta on katsottu, että kenties amerikkalaiset, en ole aivan varma mutta siitä, mitä presidentti Trump haluaa tehdä, mutta hän ei välttämättä halua ottaa osaa Pariisin sopimukseen. Mutta vaikkapa amerikkalaiset päättäisivätkin toimia näin, se ei merkitse sitä, että voisi yhtyä Korsiaan, koska ilmailu ei ole osa Pariisin sopimusta, Joten tulemaan mielenkiintoista nähdä, miten tämä asia etenee. Tämä voisi mahdollistaa sen, että Yhdysvallat voisi olla osallisena Korsiassa. Olen puhunut amerikkalaisten kollegojen kanssa ja minulla on sellainen vaikutelma, että Yhdysvallat ja maa, muutkin maat katsovat tämän noudattamista vakavasti, koska viime kädessä se on kaikkien etujen mukaista. Tulee olemaan mielenkiintoista nähdä, miten tämä etenee Yhdysvaltojen osalta – Rova Kyllönen jälleen kerran mainitsi teknologian, kuten minäkin mainitsin mietinnössä, Clean Sky, niin osa tavallaan uuden Clean Sky kolmosen tulevan. Tätä me kaikki teemme. Me olemme tässä maailman parhaita kautta Euroopan ja meidän pitää jatkaa edelleenkin. Meidän pitää investoida tähän. Ja Gesine mainitsi myös tämän, myös sen, miten voidaan varmistaa, että lentojen ympärillä on, jossain tätä ruuhkaa, niin puuttaa. Tämä on lentoasemien tehtävä, että yhteydet lentoasemille ovat olemassa, että käytetään parasta teknologiaa, parhaita järjestelmiä sen varmistamiseksi, että me vähinnämme saastumiset ja päästöt kaikista liikennemuodoista, mutta puhumme tällä kertaa tietysti ilmailusta. Kommentoin jo tuota kollegoilta tulee, niistä minä siis puhun, mutta odotan mielenkiinnolle tapaamista kollegojen kanssa varjostelijakokouksessa. Haluan myöskin kiittää komissiota tänään ja varmastikin on jossakin vaiheessa käydä keskustelua ja katsoa siitä, miten tämä voidaan viedä eteenpäin, koska meidän täytyy ajatella sitä, että valiokunta käsitellyt asiaa. Mutta todellakin meillä on nyt tässä vähän aikaa käytöstä on vietävä nopeasti eteenpäin. Toivon, että kollegat ajattelevat huolellisesti sitä, mitä me esitämme tarkistuksena, koska mitä vähemmän kiisteltyjä tarkistuksemme ovat, kysymys on siitä, että kello täytyy pysäyttää. Uusi järjestelmä tulee nousemaan esiin. Meillä kaikilla on ehkä hiukan näkemyksiä siitä, miten sen tulisi toimia. Mutta se ei ole ensisijaista. Sisältö tässä vaiheessa on, ei siis välttämättä ole nyt vielä prioriteetti, prioriteetti on nyt pysäyttää kello. Odotan mielenkiinnolla kollegojen tapaamista, jotta voidaan keskustella edelleen. Merci beaucoup, Madame Foster. Kiitoksia, edustaja Foster. Muistutan, että määräaika tarkistusten jättämiselle on 6. kesäkuuta kello 12. Tässäpä tämä. Nyt menemme eteenpäin. Meillä on täällä tunteita herättävä asia vanhentuneiden asetusten kumoaminen, sisävesireiteet ja maantiet. Teillä esittelijä istuu täällä puheenjohtajan pallilla. Minä toimin siis esittelijänä tässä seuraavassa kohdassa. Älkääpä vielä heti lähtekö. Tämä on todella, todella kiinnostava asia. No niin. Mistä on siis kysymys? Tämä kumoamisehdotus koskee asetuksia 1101 89 ja asetus 2888 2000 ja 685 2001 Euroopan parlamentilta ja neuvostolta. Nämä ovat REFIT-ohjelmassa mukana. Komissio pyrkii parempaan lainsäädäntöön ja tarkoituksena on saada aikaan tarpeita vastaava laadukas lainsäädäntö, niin kuin toimielinten välisessä sopimuksessa todetaan Euroopan parlamentin neuvoston ja komission välillä. Kyseessä on parempaa lainsäädäntöä koskeva asiakirja tässä komissio on käynyt läpi vanhentuneita äh, asetuksia ja hän ehdottaa niiden kumoamista. Ensinnäkin kyseessä on asetus 1189, jossa on kyseessä sisävesiliikenteen rakenteelliset parannukset aluskantojen osalta, kun ne liikennöivät Alankomainen, Belgian, Itävallan, Luxemburgin, Ranskan ja Saksan välillä. Tavoitteena on vähentää sisävesiliikenteen aluskapasiteettia romutusohjelmalla. Sitten seuraava asetus. Niin, todella kyseessä on oli asetus, jonka jälkeen annettiin asetus 718 koskien sisävesiliikennettä, jonka tarkoituksena oli edistää sisävesiliikennettä ja Tässä oli tilanne, jossa sisävesi liikenne todistettiin ja tämä uusi asetus tuli voimaan vuonna 1999. Tämän 1000 189 asetuksen jälkeen. Joten tämä asetus on nyt sitten kumo, kumo, niin pitäisi kumota. Seuraava asetus, josta keskustelemme, on numero 28882 ja kyseessä on raskaan liikenteen kiintiöt Sveitsiltä vuosina 2001-2004. Kyseessä oli EUn ja Sveitsin välinen sopimus äh, tavarankuljetus- ja matkailuliikenteen välillä. Ensimmäinen ensimmäistä 2005 kaikki ajoneuvot, jotka vastaavat direktiivin 9653 vaatimuksia, eli painavat enintään 40 tonnia, saavat poikkeuksen, eikä niihin sovelleta mitään lupaa tai kiintiöjärjestelmiä. Tästä syystä kyseinen asetus 288 8 on vanhentunut ja se pitäisi kumota. Sitten asetus 685 2001. Mahdatteko vielä olla kärryllä? No, täällä on vähän numeroita. Ei, vähän, ei voi mitään. Asetus 685 2001 se koskee sääntöjä, joilla jaettiin lupia sopimusten nojalla, jotka Euroopan yhteisö ja Bulgaria ja Romania olivat sopineet ja niillä asetettiin tiettyjä ehtoja tavaran kuljetusta niin varten ja yhteen yhdistettyjen kuljetusten edistämiseksi. Tämä asetus on vanhentunut, koska Bulgaria ja Romania ovat liittyneet Euroopan unioniin. Ja näin ollen jäsenvaltiona näihin maihin ei enää mitään lupajärjestelmiä sovelleta tavaran kuljetuksen alalta, joten tämä asetus on vanhentunut ja se pitäisi kumota. No niin, hyvä, kaksi kuuntelee vielä. Olen eh, tutustunut ehdotukseen ja suosittelen, että nämä kolme asetusta kumottaisin. Haluatteko, että sanon vielä nämä numerot uudestaan? Ei tarvitse, kaikki ovat yhtä mieltä. Selvä. Neuvostojen jäsenvaltiot myöskin ne ehdottavat, että komission ehdotus hyväksyttäisiin, mutta neuvosto on tehnyt kaksi muutosta johdanto-osaan ja niillä teksti paranee. Ehdotan siis, että nämä kaksi muutosta esitettäisiin parlamentin tarkistuksena tai muutoksena ja näin, näin ensimmäisessä käsittelyssä voimme tätä ehdotusta tukea. Eli ei, ei mitään tarkistuksia tehdä. Näin että vältetään kolmikantaneuvottelut, jotka eivät oikeastaan ole tässä aiheessa tarpeellisia. Sitten kysymys komissiolle. Kuka täällä mahtaa ollakaan komissiosta? Oikein hyvää päivää. Minulla olisi ihan pieni kysymys komissiolle. Nythän on jo aika kauan ollut selvää, että nämä kolme asetusta ovat vanhentuneet ja ne olisi pitänyt kumota. Kysymykseni on hyvin yksinkertainen. Mitä varten komissio odottaa näin kauan ennen kuin se tekee ehdotuksen? Tässä on aika paljon aikaa menetetty. Ennen kuin annan teille puheenvuoron, annan puheenvuoron kollegoilleni. Edustaja Kyyn, olkaa hyvä. Thank you, Thank you Chairperson. Thank you very much. And, um... Kiitos puheenjohtaja, kiitos oikein paljon. Te tässä oikein hyvin näiden asetusten sisällön kuvailitte. Ne ovat vanhentuneet eivätkä enää tarpeellisia, joten en nyt toista näiden numeroita tässä, mutta ne ovat tosiaan vanhentuneet osittain refittää ponnistelujen kautta. On hyvä, että komissio vähän siivoaa sääntelyä ja että lainsäädäntöä yksinkertaistetaan teidän lähestymistapan aivan täysin ja myös kaksi tarkistusta, joita ehdotatte, siis äh, neuvoston sanamuoto ja sanamuodon parantaminen niin, että voidaan myös välttää tarpeettomat kolmikantaneuvottelut. Kiitokset äh, kaikesta puheenjohtajaa. Hyväksyn täysin teidän ehdotuksenne ja toimitaan tosiaan ehdottamallanne tavalla. Kiitos. Je laisse la parole. Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron edustaja Rikelle. Puheenjohtaja, tämä on kyllä virhe. Minä olen täysin esittelijän kannoilla. Bon, euh, euh, les deux amendements qui permettent d'éviter... Euh, Erityisesti äh, tuen näitä kahta muutosta, joilla vältetään trilogia. Lyhennetään menettelyä. Kiitoksia edustaja Messner. Sen jälkeen, kun tässä valiokunnan varapuheenjohtaja jo puhui poliittisen ryhmäni nimissä, niin minäkin vain annan täyden tukeni teille. Meidän tulisi toimia juuri niin kuin ehdotitte, parahin rouva puheenjohtaja. Alors, je regarde la commission, vous voyez, on est... Katson tuonne komission suuntaan, kuten näette. Olemme täysin yksimielisiä kai nyt vastaatte kysymykseen niin kuitenkin. Olkaa hyvä. Rova Werner. La présidente et madame rapporteur. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittelijä. Tämä harjoitus liittyy Junckerin komission parempaan, paremman lainsäädäntön hankkeeseen, että saadaan mahdollisimman yksinkertainen ja helposti luettava selkeä lainsäädäntö liikenteen alalle. Kolme vuotta sitten olemme aloittaneet tutustumisen tähän aika pitkään luetteloon liikennelainsäädäntöä ja poimineet sieltä nämä tarpeettomat säädökset. Näitä on joitakin löytynyt. Ne ovat itsestään vanhantuneet ja sitten on muutamia, kuten nämä kolme, jotka esittelette tänään ja joita varten tarvitaan erillinen kumoamissäädös – ei näistä ollut oikeastaan mitään haittaa. Ne olivat vain vähän tuolla luetteloiden tukkeena ja ne olivat aika vanhoja ja siksi aloitamme, aloitimme niistä. Olette varmasti nähneet, että neljännen rautatiepaketin mukana ja myös sisä vesiliikennepaketissa olemme hyväksymässä vanhoja lainsäädäntöä samaan aikaan, taikka kumoamassa vanhaa samalla kun teemme uusia ehdotuksia. Mutta meillä on vielä pari asiaa työn alla. Niistä olemme ilmoittaneet komission työohjelmassa täksi vuodeksi. Voin antaa numerot, jos haluatte, mutta näiden kahden osalta meidän on vielä tehtävä eh, selkeä erillinen kumoamisehdotus. Jos kaikki menee hyvin, niin saatte sen pian käsiteltäväksi. Tarkastelemme edelleen hyvin tarkkaan lainsäädäntömme joka kerta, kun menemme eteenpäin työohjelmassa. Jos löydämme vielä muita vanhentuneita tai ylimääräisiä säädöksiä, niin sitten teemme uusia ehdotuksia. Tarkoituksena on aina saada aikaan mahdollisimman, mahdollisimman tarkoituksenmukainen ja päivitetty lainsäädäntö. Suuret kiitokset, Rova Werner. Jos nyt sitten inspiroidutte tästä asiasta, niin voitte tehdä tarkistuksia 7. kesäkuuta asti kello 14. Jos inspiraatiota ei löydy, niin ei se mitään haittaa. Nous allons reprendre notre... Koska muutoksenhan tähän nyt on jo parempi tehdä. Nyt tehdään, otetaan tässä pieni viiden minuutin tauko. Jatkan nimittäin suljetuin oviin, joten pyydän, että ne henkilöt, jotka eivät saliin saa jäädä, lähtisivät pois. Kiitoksia. Valiokunnan jäsenet ja heidän henkilökuntansa tietenkin voi jäädä. Alors, on attend que certains sortent. No niin, odottelemme, että, että sali osittain tyhjenee.